Okay, No niin, hyvät kollegat, ter- tervetuloa takaisin. Tämä koskee kaikkia. Ja avaankin tämän Intan päiväisen kokouksen näillä sanoilla. Tässä oikealla puolella niin uusi kollega Intan sihteeristössä Oliver. Ja toivottavasti hän sitten kotiutuu meidän työhömme Tämä on kiireistä työtä täällä Intassa, mutta hän on varmasti kiire, tottunut kiireisiin töihin. Kiit- tervetuloa ja lykkyä tykö tässä työssä. Heidi Hautala. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, esittää puheenvuoron koskien kirjettä, jonka lähetin teille ja kollegoille perjantaina. Kuten tiedätte, meillä on asialistalla edelleen 10. joulukuuta äänestys, joka koskee päätöslauselmaa, jonka aiheena on kirjeenvaihto EUn ja Marokon kuningaskunnan välillä koskien pöytäkirjan 1 ja 4 muuttamista koskien eurovälimerisopimusta. Minä uskon, että meidän olisi vedettävä johtopäätökset siitä, mitä teemme kahden asian kanssa. Ensinnäkin, onko meillä takeita komissiolta siitä, että tuotteiden jäljitettävyyteen päästään asiallisesti EU-lainsäädännön mukaisesti. Ja toisekseen kunnioitan päätöstänne siitä, että että koordinaattorinen tasolla ei pitäisi pohtia tätä mahdollista eturistiriita kysymystä esittelijällä Londin kohdalla, mutta haluaisin todeta, että minulle hänen Euromedan järjestöstä irtautuminen on osoitus siitä ja todistus siitä, että hänellä oli eturistiriita. Minusta tämä ei ole terveinen tilanne, niin että jatkaamme tässä talossa entisen tapoon, tapaan mm, tämän asian hoitamista näin. Haluaisinkin pyytää, että te pohtisitte, voisimmeko äänestää tästä Voisinko tästä päätöslauselmasta siis lykä, äänestää? Kiitoksia todellakin Marokon asiasta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, että tämä komission esitys on kysymys proseduurista, jolle parannetaan ja vahvennetaan jäljitettävyyttä niiden tavaroiden osalta, jotka tulevat Länsi-Saharasta, joka oli selkeä viesti tältä valiokunnalta. Ja minun tietääkseni tähän mennessä mitään konkreettista ei ole pöydälle vielä saatu. Toisekseen eturistiriidasta viittaan työjärjestykseen ja tämä on kuitenkin puhemiehistön, puhemiehen päätös ja puhemies on saanut tietoa tästä ja tämä, tässä on ollut mukana myös liberaaliryhmän puheenjohtaja ja, ja kaksi muuta vastuullista henkilöä tässä asiassa. Kiitoksia paljon. Ja sitten hyväksytään esityslista. Ja ellei vastaväitteitä ole, niin ehdottaisin, että se hyväksytään kahdella muutoksella. Kohta 11 sisämarkkina-asia, se pitäisi käsitellä kohdan numero 15 jälkeen Eli 125 15 yhteiskeskustelu Singaporesta alkaa välittömästi äänestysten jälkeen. Onko mitään vastaväitteitä tai muutosesityksiä? Ei ole. Näin ollen tämä esityslista on tällä tavalla hyväksytty. Sitten Pöytäkirja luonnos marraskuun 5. päivältä hyväksytään, ellei mitään vastaväitteitä tai huomautuksia ole tämän kokouksen loppuun mennessä. Kohta kolme. Tämä on, kokous on kuten tavanomaista, tämä kuuluu verkossa. Lissabonista Lüneborg ja Tallinnasta Tesalonikiin. Kaikki kuuluvat, kuulevat samalla tavalla tämän kokouksen. Tulkkaus on olemassa. Puhukkaapa hitaasti, selkeästi ja selkeä äänisesti, jotta kaikki pystyvät myös tulkkaamaan ja toisaalta kuulemaan teidän puheenne. Ja ja toivotan tervetulleeksi myös muutaman uuden kollegan. Äh, Oliver Cransia toivotakin tervetulleeksi. Ja tässä voimmekin siirtyä kohdasta kolme kohtaan neljä. Äh, delegaatio oecd kokouksen parissa 21. marraskuuta. OECD on mielestäni tärkeä ja keskeinen pilari tässä monikansallisessa kauppajärjestelmässä ja tavallaan tällainen ajatusriihi muun muassa taloudellisissa asioissa. Ja, ja nä, tämä on ja tämä on tämänkin päivän maailmassa sitäkin tärkeämpää, kun ajatellaan näitä protektionistisia tendenssejä. Kokous oli, oli, se oli paljon virkamiehiä OECDstä ja myös EUn suurlähteleitä oli paikalla. Meillä oli mahdollisuus kuunnella esityksiä vuoden 2018 taloudellista näkymistä, joita OECD on laatinut. Ja käytiin myös keskustelua OECD-suojajärjestelmän täsmentämisestä, sen suuntaviivoista ja, ja sitä koskevasta politiikasta ylipäätään – me tähtäämme, on kyse, e tasolla päästään lähempään yhteistyöhön. Tulevaisuudessa ainakin tarkoitus on. Jud oli myös mukana valtuuskunnassa, hän lisää tähän jotakin. Thanks very much. Kiitos oikein paljon. En ennakoinut että sain nopeasti puheenvuoron, mutta olen samaa mieltä siitä, että päivä oli mielenkiintoinen. Erityisen kiinnostavaa oli mielestäni se, että käsittääkseni ensimmäistä kertaa Intavaliokunta virallisesti mahdollisesti kävi OECDssä. Ja se, mitä saatiin eri tapaamisista, joita oli päivän aikana valtavasti. Pariisissa tehtiin paljon töitä ja siellä nähtiin, mitkä linkit on OECDn jäsenten keskusteluiden ja Euroopan parlamentin jäsenten keskusteluiden välillä, kun puhutaan keskeisistä kansainvälisistä kauppapoliittisista kysymyksistä. Ehkä pari seikkaa erityisesti kannattaisi mainita, kun raportoimme siitä matkasta. Vaikka tämä on jotenkin vain netissä videolla, niin kuitenkin on jotenkin kirjattu osa ajattelusta. Ensin vienti luotoista Intan valiokunnassa lähikuukausien aikana puhumme oikeusasiamiehen suosituksista, jotka liittyvät vientiluottokysymykseen. Ja viesti, joka kuului hyvin selkeästi keskusteluissa OECDn kanssa, oli se, että EU pitää hyvin tärkeänä edistyksellisiä arvoja säätelyssä. Se on hyvin tärkeä viesti, samoin kuin se, että ajamme avoimuutta. Tämä linkittyi tähän due diligence-ajatukseen, huolellisuusperiaatteen ajatukseen EUn toimissa globaalisti. Ja näin saadaan, kun Eurooppa toimii, vähän vauhtia globaaleihin sääntöihin ja jollain saroilla pitäisi käyttää nyt tilaisuutta hyväkseen, joka syntyy tätä kautta ja todella ajaa tiukempia, parempia sääntöjä, jotta voidaan huolehtia tasapainoisemmasta kauppapolitiikasta tulevaisuudessa. Vientiluotot ja due diligence-kysymykset ovat kaksi keskeistä kysymystä. Ja olemme tehneet hyvin onnistunutta työtä konfliktimineraalien kysymyksissä. Ja nyt kun ajatellaan Euroopan parlamentin säännöllistä vaatimusta, että laajemmin otetaan due diligence sääntöjä käyttöön eu tasolla. Ja tämä voisi parantaa sääntöjä yhteistyössä siis OECDn kanssa. Ja pari muutakin seikkaa kannattaisi varmasti mainita. Ensinnäkin se, että OECDssä on tapahtunut pientä liikahdusta samantyyppisesti kuin EU:ssa tämän kaikkien kauppa-agendan osalta kauppapolitiikka niin, että se vastaa kansalaisten huolenaiheisiin, jotka koskevat juuri kansainvälistä kauppaa. Keskusteluissa kävi selvästi ilmi se, että meidän on huolehdittava siitä, ettei nyt ikään kuin vain paketoida uudestaan samaa asiaa, vaan ajetaan sellaista politiikkaa, joka vastaa kansalaisten huolenaiheisiin, jotka liittyvät globalisaation kielteisiin vaikutuksiin. Ja samalla huolenaiheisiin, jotka vaikuttavat se, miten kauppapolitiikka vaikuttaa kielteisesti joihinkin alueisiin. Tämä pitäisi ehkä laajemminkin ottaa keskustelun kohteeksi Euroopan parlamentissa, koska hyvin selkeästi OECDssä käytyjen keskusteluiden aikana kävi selvästi ilmi se, että pitäisi päästä eroon tästä siiloajattelusta – ja kun otamme esiin tällaisia kysymyksiä, niin silloin meille palautettiin tämä kysymys meille mepeille ja kysyttiin, kuinka paljon me teemme yhteistyötä esimerkiksi työllisyysasianvaliokunnan kanssa Euroopan parlamentissa, kun puhutaan kaikkien kauppa-aloitteesta tai globalisaation alueellisista vaikutuksista. Näitä asioita pitäisi ehkä pohtia enemmän sisäisessä työssämme parlamentissa. Me olemme liikaa omissa valiokunnissamme jumissa ja viimeisenä kommenttina ehkä – vähän kielteisempi kommentti, mutta olin kyllä hyvin pettynyt keskusteluun, jota käytiin yhdellä sektorilla erityisesti. Kaikki globalisaation konfliktit ja kansainvälisen kaupan vaikutukset. Tämä liittyy dumppaukseen, polkumyyntiin. Ja tämä on teräsala. Euroopan parlamenttina meidän pitäisi ottaa huomioon se, että meidän velvollisuutemme on ajaa konkreettisia toimia, että voidaan käsitellä teräskriisiä, koska keskusteluista OECDssäkin kävi selkeästi ilmi, että nykyvälineet, kansainväliset välineemme, eivät vastaa niihin huoliin, joita tämän alan kriisi herättää, joten tämä on yksi ala, jolla valiokuntana meidän pitäisi vähän pohtia sitä, mitä vielä pitää tehdä. Kiitos. No, thanks a lot and, uh... Kiitos oikein paljon. Totta kai teräs asia oli viime kokouksessa ehkä ei kaikkein edistyksellisin keskustelu, jota käytiin. Kiitos puheenjohtaja. Tämä matka Vaseden oli oikein kiinnostava, vaikka oli paljon keskustelua, niin monia aiheita, ettei kaikesta voinut puhua yksityiskohtaisesti. Kuulimme monia huomioita, Jude mainitsi jo muutaman asian, ja minä haluaisin mielelläni Ken Ashin puheenvuoron viitata. Siellä puhuttiin maataloudesta ja siitä, ettei pitäisi rajattomasti ajaa vapaakauppaa, vaan oikein reilusti säädellä kauppaa. Hän sanoi, että kaupan pitäisi olla sillä tavalla hoidettua, että se on avointa seurattavaa, mutta reilua. Eli ei siellä ajettu pelkkää vapaakauppaa. Jokin puoltaus ottoi esiin sen, että usein Euroopan parlamentissa ei pohdita sitä, miksi annetaan, halutaan antaa ulkomaisille sijoittajille tällaisia sopimusjärjestelmiä uudella tapaa näissä sijoitussuojakysymyksissä. Yhteenvedonomaisesti olisi todettava, että OCDssä tehdään erittäin hyvää työtä, joka on meille rikastuttavaa. Siellä oli kiinnostavaa käydä. Monet kysymykset koskevat EUta, mutta siellä on monia muitakin maita, teollistuneita maita. Ja siksi on hyvä tehdä näistä yhteistyötä. Carol Gustin, esimerkiksi sanoi, että seuraavalla kaudella olisi hyvä varmasti aloittaa tätä yhteistyötä vähän aikaisemmin. Kiitos. Kyllä, todella. Jatkamme tätä yhteistyötä. Käsittääkseni helmikuussa ehkä valiokuntamme voi osallistua ICDn parlamentaarisen verkostoon. Ai anteeksi Heidi. Kiitoksia, niin olisin ollut mukana siellä itsekin. Todella arvostan paljon tätä tällaista käsitteellistä työtä, jota OECD on tehnyt vuosina. Eli erilaisia näkökulmia ja perspektiivejä on otettu mukaan ja etsitty erilaisia menettelyjä, kuinka näitä voidaan täytäntöön panna. kaikille ja muillekin, jotka olivat mukana, ehkä puheenjohtajallekin, saat, an, antavatko he joitakin osviittaa 2030 agendan ja kestävien kehit- tavoitteiden saavuttamista varten. Nämähän ovat hyvin, hyvin horisontaalisia ja liittyvät myös kauppaan. Oliko siellä jotakin yksityiskohtaista siitä, kuinka tämä voitaisiin täytäntöpanna? No. Kysymys otettiin esiin, mutta ei täsmällisesti pohdittu sitä, miten tämä kysymys hoidetaan, mutta se liittyy siihen, mitä Jude ja Marie sanoivat. Kattava strategia politiikan aloilla on kaikkein tärkeintä. Se, kuulimme vähän mitä siellä tehdään. Sitten kysyttiin, mitä me teemme Euroopan parlamentissa ja joudumme sanomaan, että no meillä on vähän tällaisia ulkoisiakin äh, rakenteita. Tämä on kyllä kysymys meillekin, totta kai. Pitää pohtia kauppapolitiikan vaikutusta muihin politiikan aloihin – ja tämä varmasti ajattelun aihetta ajatellen seuraavaa kautta ja sitä, miten yhteistyö voi parantua. Helmikuussa 2019 ehkä voidaan osallistua parlamentaarisen verkoston kokoukseen. On hyvä varmasti vahvistaa yhteistyötä OECDn suuntaan kaiken kaikkiaan. Seuraava kohta, kohta viisi. Käynnissä olevien kolmikantaneuvotteluiden tilanne. Ja Hansenin pitäisi raportoida edustaja Fjellnerin nimissä. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pahoitella Fjellnerin puolesta. Hän valitettavasti ei päässyt tänään ennakoimista syistä. tästä syystä hän pyysi minua lukemaan seuraavan tekstin. Haluaisin kiittää komissiota hyvin, hyvin työstetystä kertomuksesta, joka osoittaa, että tämä yleinen tuotetusjärjestelmä menee asiaan. Ei, tuo on seuraava esityslistan kohta. No tämä on kuitenkin ainoa paperi, joka minulla tässä on. No selvä, mutta tässä on kyse kolmikantaneuvotteluista. Horisontaaliset suojakeinot. Käsittääkseni menestys Euroopan parlamentille saimme monia meidän tarkistuksiamme läpi testelukujen valvonnasta vuosittaisissa kertomuksissa ja ammattiliittojen mahdollisuudet lähteä tutkintaan, keskitytään arkaluontoisiin tuotteisiin ja otetaan huomioon erityisesti äärialueet. Minusta tuntuu, että Tämä lainsäädäntö taitaa olla nyt valmista ja tämä oli tärkeää, koska meillä on tärkeitä kauppasopimuksia esillä ja siksi tämä horisontaalisten suojaa toimien asia oli niin tärkeä. Voimme kiittää edustaja Fjellneriä tästä tehdystä työstä. Ja seuraavaksi käydään kiintiöasiasta kolmikantaneuvottelut Brexitin takia on kiintiöistä ja huomenna kolmikantaneuvottelut tästä aiheesta ja mahdollisesti, kuka ties, pääsemme lähelle päätöstä jo tässä asiassa. Joten mahdollisesti kolmas lainsäädäntökysymys Itävallan puheenjohtajakaudella saataisiin näin päätökseen. Joten todella nyt vauhdilla saadaan päätökseen näitä avoinna olevia kysymyksiä. Ja yksi avoinna oleva kysymys, joka on prioriteetti, on vientivalvonta kaksikäyttötuotteille. Lainsäädäntö etenee nyt. Neuvosto luultavasti hyväksyy 5. päivä joulukuuta neuvottelumandaatin. Ja sitten voidaan heti lähteä neuvottelemaan 11. päivä joulukuuta neuvoston kanssa. Toivottavasti tämäkin asia siis saadaan loppuun käsiteltyä tällä lainsäädäntökaudella. Ja sitten mielestäni Euroopan parlamentti erityisesti Intavaliokunta on osoittanut voivansa tehdä tehokasta työtä. Yksi kolmikanta on edelleen käynnissä se koskee kulttuurituotteiden tuontia. Valitettavasti en oikein tiedä tämän asian tilasta eikä esittelijälle paikalle, joten palataan tähän vähän myöhemmin. Sitten kohta kuusi on nyt GSP-asetuksen täytäntöönpano. Edustaja Hansen, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. No nyt minulla on oikea paperi. Fjellner siis pahoitteli ja pyysi minua lukemaan tämän seuraavan muistan. Haluaisin kiittää komissiota hyvin työstetystä kertomuksesta, joka osoittaa, että yleinen esitusjärjestelmä GSP to- toimii. Se vähentää köyhyyttä, edistää kehittävää kehitystä ja suojelee EUn eh, e ra- rahoitusetuja. GSP on eh, eh, hyvin antelias ja verrattuna VTOn järjestelmään tässä on kaksi eroa tässä on syvempiä, eh, anteliammat eh, suositumisjärjestelmät ja keskitytään enemmän siihen, että etuudet eh, koskevat kestävää kehitystä. En lue kaikkia suosituksia, mutta jostakin niistä valvonta ja avoimuus ovat asioita, joita voidaan parantaa. Komission ulkosuhde, hallinnon no, on tehtävä parempaa koordinaatiota kansallisyhteiskunnan järjestöjen ja suurlähetysten kanssa. EUn on puhuttava yhdellä äänellä monipuolistaminen. Olemme huolissa, hieman huolissamme siitä, että on poistettu tämä kumulaatiomahdollisuus edunsaajien välillä. Tämä ongelma vielä pahenee, kun yhä useammat maat eh, siirtyvät seuraavaan luokkaan. Sitten apua, kaup- apua ja kauppaa. Tähän on otettu suositumisjärjestelmän palvelut – Komissio on ilmoittanut, että palvelut mahdollisesti voitaisiin ottaa mukaan tähän järjestelmään LDC-palvelujen poikkeusjärjestelmän perusteella. Parlamentti on ollut tyytyväinen tähän päätöslauselmista. Nyt tätä on tutkittava enemmän. Sitten ympäristövaikutukset, niitä on tutkittava enemmän. Mahdollisesti tarvitaan toimia, joita varmistetaan, että tavoitteisiin paremmin päästään seuraavassa asetuksessa. Esittelijä odottaa tarkistuksia, mutta haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tämän val- valikuntaloitteisiin mietinnön raja on hyvin rajallinen. Mahtavaa. Varjo esittelijälle puheenvuoro. Mä annan semmoinen puhuja. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi pahoittelen, kun koordinaattori Moska ei päässyt tänne paikalle ja luen hänen puolestaan tämän puheenvuoron. Hyvä esittely, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä erityisesti otet, huomioon tiukan aikataulun. Haluaisin myös kiinnittää komission huomiota tähän aikatauluun. Aika myöhään saimme tämän kor- kertomuksen ja siksi meille tuli kiire. Olisi tärkeää kuitenkin saada lausuntoa valmiiksi. GSP on yksi kaikkein vahvimmista EUn välineistä kauppapolitiikassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Meidän uskottavuutemme on, riippuu sen uskottavasta täytäntöönpanosta. Siksi on todella harmillista, että tässä tulee lykkäyksiä. Kertomuksen sisällöstä olen täysin yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että olisi varmistettava kansalaisyhteiskunnan osuutta, no, lisättävä avoimuutta ja parannettava valvontaa. Tulen kuitenkin tekemään jotenkin tarkistuksia. Erityisesti haluaisin lisätä jotakin sanoja tähän vientipuolen on edunsaajia, valtiot hyödyntävät näitä väärin. Ihmisoikeudet ja työoloja koskevat tilanteet ovat heikkoja ja ne heikentävät GSPn uskottavuutta. Komission on ryhdyttävä työhön näiden maiden kanssa ja puututtava näihin raskaisiin ongelmiin. Kansallisyhteiskunnan mukaan tulosta haluaisin ehdottaa, että mietintöön otettaisiin mukaan vetomuskomissiolle niin, että perustettaisiin muodollinen valitusmekanismi. Asetus, GSP-asetus edellyttää, että komissio ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat tiedot, kun se määrittelee, ovatko GSP-edunsaaja muu maa, maa täysin pidetään kiinni ihmisoikeusvelvoituksista. Tässä on mukana kansalaisjärjestöjen tiedottaminen ja se edellyttää virallista viestintäkanavaa näiden välille. Sellainen perustettava, mikäli tällaista kanavaa ei ole, ei voida taata, että Euroopan komissio pitää kiinni velvoitteistaan. Lyhyesti viimeinen huomio. Pakistanilta Filippineille, ja Sri Lankaan perusoikeuksien peru- puolustaminen on vain heikentynyt eikä parantunut. Tätä ei voida hyväksyä. Jälleen kerran meidän uskottavuutemme on pelissä ei ainoastaan kansainvälisesti, vaan myös Euroopan kansalaisia kohtaan. Yksipuolinen tullin poisvetäminen ei ole saanut seurakseen, mikäli sen jälkeen ei oikeudet parane, tästä saattaa seurata myös ympäristöpolitiikan polkumyyntiä. Me EU ei voi tällaista hyväksyä. Odotan yhteistyötä esittelijän varjoesittelijän kanssa, niin että voidaan puuttua näihin asioihin ja lähettää va- selkeä viesti komissiolle ja maille ja kansalaisille. Kiitos paljon. Ja sitten ECR, edustaja, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos paljon puheenjohtaja. Paljon ihan peruskysymystä, mutta sitä ennen Haluaisin kiittää Kristofferia hänen tekemästään työtä. Hän ei ole paikalla, mutta varmasti nämä kiitokset välittyvät hänelle. Aion tehdä joitain tarkistuksia, mutta kaksi ihan perusseikkaa. Ensinnäkin. Olen oikeastaan iloinen siitä, että Christopher on ottanut huomioon sen, että ei katsota maakohtaisesti, vaan katsotaan koko GSP Plus-järjestelmää yleisesti ottaen. Pari seikkaa. Ensinnäkin monimuotoistamiseen liittyvä seikka. Hienoa, että Christopher on ottanut tämän esiin ajatuksena mietinnössään. Tämä onkin tärkeä seikka, koska se, että ei saada sellaisia tuloksia, joita on toivottu, vaadittu yksittäisiltä mailta, että siirrytään tietystä viennistä laajemmalle eri aloille, vaan yleensä pyritään keskittymään siihen vahvuuteen, joka on alusta asti olemassa, mutta ehkä omalta osaltamme voisimme tehdä vähän enemmän yritysten välisessä yhteistyössä. Ehkä voitaisiin toteuttaa erityisiä komission ohjelmia tässä, koska yksi asia, joka on tullut esiin, on se, että GSP Plus-järjestelmä, vaikka se on järjestelmä, joka antaa mahdollisuuden maille viedä meille, niin sillä on myös käänteinen vaikutus, että vienti EU-sta lisääntyy monin näistä maista. Eli pitäisi tehdä paljon enemmän, jotta olisi rakenteellinen bisnesten välinen lähestymistapa. Ja sitten lopuksi. Koko tämä kysymys, ja kollega Jyri esitti kannan, jota tukisin, että täällä on ongelmia nyt kehittymässä, sellaisia ongelmia, jotka eivät ole toiveidemme mukaisia GSP Plus-järjestelmässä. Miten tähän puututaan nyt? Meidän täytyy mielestäni olla paljon kekseliämpiä tässä. Tämä ei ole mustavalkoinen kysymys, niin että tänään teillä on GSP Plus, käytetään ohjelmaa ja huomenna menetetään tämä asema. Ei, vaan meidän on katsottava eri tapoja, joilla voidaan toteuttaa tätä työtä. Christopher on viitannut tähän kysymykseen. Hän sanoi, että tarvitaan kohden ne tumpaa lähestymistapaa, kun poistetaan etuuksia. Ajatellaan tiettyjä sektoreita tai tiettyjä rikkomuksia mahdollisesti vientilupien viemistä tietyiltä taloudellisilta toimijoilta. Tämä antaa meille oikein hyvän pohjan luoda tehokas ja kekseliäskin tapa huolehtia siitä, että voidaan puuttua juuri niihin, jotka aiheuttavat meillä huolta – samalla kun voidaan kuitenkin suojella muita siltä haitalta. Siis niitä muita, joita mieluummin haluaisimme suojella. Tässä pari perusseikkaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustajalle Londille paikalla. Edustaja Riis. Uh, miss, miss Riis, you want to repeat? Edustaja Riis, oletteko olla Londin tilalla? Ei. Joten... Greens. So they are equal. Greens and GUE are equal. So. Vihreät ja GUE tasavertaisina. Heidi Hautala. Kiitoksia puheenjohtaja. GSP-asetus todellakin on erittäin tärkeä kauppapolitiikan väline. Olemme iloisia tästä lausuntoluonnoksesta kollegaltamme Fjellneriltä, vaikka eipä se juurikaan syvyyttä tuo tähän komission täytäntöönpanokertomukseen, joten valiokuntana voisimme kyllä tätä vähän syventää. Näyttää siltä, että ainoa todellinen muutos komission käsityksessä siinä, kuinka voitaisiin tätä hienoa välinettä käyttää koskien kaupan etuisuuksia, olisi se, että kansalaisyhteiskunta olisi paremmin mukana. Mutta haluaisimme kuulla komissiolta, millä tavalla komissio haluaisi tämän nähdä tapahtuvan, koska Tämä saattaisi olla epäsuora tai suorakin tapa edistää demokraattista osallistumista näissä maissa. Kuten kaikki tiedämme, nämä maat eivät aina ole täydellisiä demokratioita. Merkittävä asia koskee sitä, voimmeko lisätä EUn painetta edunsaajan maissa. Mehän näemme kyllä, että teistä seurausta on tapahtunut, erityisesti GSP Plus-järjestelmän alla. Se on todella auttanut maita sitoutumaan vahvemmin kansainvälisiin tavoitteisiin. Ehkä voitaisiin myös ottaa tällainen portaittainen kauppatukseen käyttäenotto, koska tarvitsemme tällaista vipuvoimaa ja ehkä portaittaisuus voisi edistää sitä. Olen tietenkin tyytyväinen, että komissio on nyt tutkimassa Myanmarin tapauksia ja Kambodjan tapauksia, eikö vain? Mutta tämä on tällainen vähän on-off-kysymys. Voitaisinko tästä tehdä portaittainen, asteittainen? Sitten nämä eksklusiiviset suoja-alueet. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että emme voi ohittaa näitä alueita silloin, kun puhumme kansainvälisten yleissopimusten täytäntöpanosta – nämä yksinomaiset tuotantoalueet ovat yhä merkittävämpiä, kun ajatellaan BKT-osuutta ja vientiosuuksia, mutta useimmiten ne on suljettu pois kansainvälisistä sopimuksista. Voisiko komissio olla valmis keskustelemaan tästä aiheesta? Sitten kaikki paitsi aseet. Onko komissio sitä mieltä, että olisi tärkeää pyytää, että kaikki paitsi aseet eba maitaan ratifioimaan kaikki 27 kansainvälistä yleissopimusta. Miksi eh, heiltä eh, ristettäisiin mahdollisuus parantaa hallinnointia ja ympäristösuojaa, josta kaikki todellakin hyötyisivät? Ja lopuksi vielä meidän mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi olla vahvemmin mukana näissä tutkimuksissa ja vertailuarvojen asettamisessa. Viimeinen huomioni koskee Bangladesia ja sen kestävyyssopimusta. Se on osoittautunut olevan väline, jonka voi tukea eh, GSP-työsopimusten täytäntöpanojen Malmström alun perin eh, antoi ymmärtää, että hän voisi ajatella, että tällaista sopimusta laajennettaisiin muihinkin maihin. Voiko tätä todella ajatellakin? Ja entäs tämä vaatealoite, jota Euroopan parlamentti on edistänyt samalla tavoitteella kuin Bangladesin kestävyyssopimus. Mikä sen tilanne on? Loppumaton tuo tarina, joka liittyy tekstiiliteollisuuteen. No niin, minä. Kiitos, puheenjohtaja. Tänään on tällainen kokous, jossa kaikki korvaavat toisia. Minä olen Lola Sanchezin paikalla ja luen hänen puheenvuoronsa tähän keskusteluun. Ensinnäkin toteamme, että GSP on voinut tukea sosiaalista kehitystä ja ihmisoikeuksia, naisten osallistuminen, hyvä hallinto ja keskeiset ilon sopimukset. Pidämme hyvänä komission väliarviota GSP-järjestelmästä ja pidän hyvänä sitä, että uuden sääntelyn kautta tuen saajien vienti on lisääntynyt kaikki paitsi aset GSP Plus-järjestelmistä – Tämä on tärkeä köyhyyden vastaista työtä. Se, että keskitytään harvempaan edun saajan vuonna 2012 varmasti lisävaikuttaa tähän tavoitteeseen. Pidämme myös hyvänä sitä, että on vahvistettava avoimuutta ja tilivelvollisuutta tässä mielessä. Jotamme komissiota pohtimaan, voitaisiinko saada tällaisia valvontakomiteoita, joissa olisi kansalaisjärjestöjen ammattiliittojen edustajia – ja tuen saajia alueelta ja EU-sta. Jotta avoimuutta voitaisiin lisätä, olisi hyvä arvioida tukikelpoisuutta GSP Plusassa sellaisella tapaa, että nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla. Valvontajärjestelmä on tärkeää on ajatella myös YK ja ILON valvontatahoja. Nämä kaikki toimet ovat vaikuttaneet siihen, että kaikki GSP Plus tuen saajat edistyvät 27 yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Lisäksi pitäisi huomioida se, että kansalaisjärjestöjen toiminta-ala on kutistumassa ja on hankalampaa tukea kansalaisjärjestöjä. Kaiken kaikkiaan GSP-vuoropuhelu on tärkeää. Tämä liittyy oikeudellisiin velvoitteisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. Ne ovat keskeisiä myös ilon sopimuksissa. Siksi toivomme, että komissio valvoisi yhtä tarkkaan kaikki paitsi aseet maita, jotka saavat yli 10 prosenttia kaiken kaikkiaan tästä tuesta. Komission pitäisi asettaa tietyt aikataulun mukaan esitetyt vaatimukset, jotka koskevat tehokasta kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa ja ihmisoikeuksien osallistamista kaikkeen kauppapolitiikkaan. Tässä mielessä toivoisimme, että voitaisiin saada – riippumaton valituselin myös, joka liittyy näiden velvoitteiden täytäntöön panemiseen kansainvälisen sopimusten ja GSPn, jotta voidaan huolehtia siitä, että EU huolehtii ne on perusoikeuskirjan ja sopimusten mukaan. Lisäksi olemme sitä mieltä, että Tulien vähentäminen pitää ottaa vähitellen käyttöön. Siinä pitää olla tietyt aikarajat ja vertailuarvot, jotta voidaan saada positiivista kannustusta valtioille tukea ihmisoikeuksia ja työoikeuksia. Toivomme, että esittelijät ottaa nämä kantamme huomioon. Kiitos oikein paljon. Loistavaa. Puheenvuoron saa seuraavaksi komissio. Edustaja Walter von Hartum, mutta sitä ennen itsekin haluaisin esittää kysymyksen. Myönmäristä käydään keskustelua. että vietäisiin tämä etuus, tuli etuus ja tässä on huhuja paljon. Ehkä voisitte selittää vähän yksityiskohtaisemmin sitä, miten tämä prosessi toteutuu. Ja mitä eri indikaattoreita näissä keskusteluissa käytetään. Ja harkitaanko siellä myös sitä, mitkä ovat vaikutukset siellä paikan päällä Myönmarissa kansalaisiin? Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Thank you very much, Chair, colleagues. Kiitoksia kollegat. Ensinnäkin komissioon haluaisin kiittää Intan lausuntoluonnoksesta samoin kuin tästä arvioinnista koskien kertomustamme – me olemme hiljattain keskustelleet aiheesta myös edv valiokunnassa ja näin, että heillä on teidän kanssanne samankaltaisia näkökohtia. Se oli hyvä nähdä. Olette aivan oikeassa puheenjohtaja, kun totesitte, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti itse asiassa oli mukana laatimassa GSP-asetusta ja uskon, että selvisitte oikein hienosti tästä, koska arvioinnin päätelmien mukana asetus sinänsä on hyvä. Arvostamme myös sitä, että korostatte GSP tämän kestävän kehityksen välineenä. Se on sen tarkoituskin ja se näkyy myös lausunnossa ja suosituksessa. Tämä on varmasti selkein EUn osoitus EUn kaupan agendasta. Olette aina sanoneet, että meillä on tässä paljon, paljon laajempi soltamisella kuin Yhdysvalloilla esimerkiksi. Olemme erityisen tyytyväisiä muutamista päätelmistä mukaan lukien se, että, että GSP hyödyttää kaikkein köyhimpiä maita. Ja olemme nähneet, että EBA vien viennin edunsaajat kasvoivat 62 prosentilla viime asetuksen jälkeen ja GSP Plus edunsaajat kasvoivat 54 mm, prosentilla, mutta olemme nähneet, että käyttöaste, eli se kuinka paljon maat ovat hyötyneet etuisuuksista, on myöskin kasvanut suur- melkein kaikkien maiden kohdalla. Toinen asia koskee sitä, että tämä ei tullut sitten EUn teollisuuden kustannuksella. EUn teollisuushan on vahvasti mukana tässä GSP-järjestelmässä. EUn kaiken kokonaisvaltainen tuonti näistä maista mm, laski noin 6-5 prosenttiin. Sitten valvonnasta kertomuksen suosituksessa todetaan, että meillä on vaikutuksia ihmisoikeuksiin, työlainsäädäntöön ja hallinnointiin, mutta tätä on hyvin vaikea arvioida. Haluaisin antaa hieman palautetta jostakin täällä esiin tuoduista asioista ja palaan myös Myanmarin myöhemmin. Pakistanin osalta työoikeuksista. Mehän olimme siellä matkalla ei kovinkaan kauan sitten. Siellä koko tilanne koskien näitä, vienti, näitä eksklusiivisia vientialueita, siitä keskusteltiin ja, ja yleisen syyttäjän kanssakin keskusteltiin. Siellä on uusi hallituskin ja syyttäjät todella tosi Pakistanin perustuslakiin ja totesi, että olette oikeassa, se ei ole perustuslain kanssa yhteenpitävä niin, että meillä on eri oikeuksia työntekijöille, jotka tekevät työtä näillä eksklusiivisilla alueilla ja muille teollisuuden työntekijöille. He jossain määrin myös sitoutuivat tämän purkamiseen sitten Filippiinien osalta Euroopan parlamentin toiminta on ollut hyvin tärkeä GSP Plus-järjestelmän valvonnassa. Kuten tiedätte, Filippiinit olivat juuri ottamassa uudelleen käyttöön kuoleman rangaistuksen kongressissa laki, laki, laki meni läpi, mutta komissaari Malmström matkusti sinne sen ansiosta ja myös Euroopan parlamentin ja senaatin tapaamisen ansiosta kuoleman tuomiota ei otettukaan vielä käyttöön. GSP Plus on tässä varmasti myös pelannut oman osuutensa on hyvä nämä asiat muistaa. Sitten meidän seurastamme koskien näitä suosituksia äh, tässä lausunnossa ja myös kollegoiden kysymyksiin niin joitakin asioita avoimuudesta. Ensinnäkin tässä kohtaa voimme toteuttaa tiettyjä toimia nykyisen asetuksen alla. Ei, meidän ei tarvitse odottaa seuraavaa asetusta ja olemme tätä jo tarkastelemassakin. Teemme tässä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa jo nyt. Meillä, oli tapa, meillä on tapaamisia ennen kuin ulkosuhdehallinto lähtee matka, matka, vieraanmatkalle. Ja sen aikana otamme huomioon jotkut alueet, joissa kansalaisyhteiskuntaa voisi olla vielä paremmin mukana. Sitten toinen, toinen kohta koskee edunsaajamaiden kumppanuutta. Tässä suositukset olivat vahvoja. Meidän olisi valotettava tämä enemmän valistettava tästä enemmän. Kuinka saataisiin eh, liiketoimin, liikeyritykset to, yhteistoimintaan tässä eh, on ensinnäkin tiedotettava näistä etuuksista ja houkuteltava uusia investointeja sektoreille, jotka tähän asti e, eivät ole niinkään teollisuuden käyttämiä. Nyt tarvitaankin uutta teollisuutta. Sitten valvonnasta. Se kattaa kaiken 27 yleissopimusta. Pikkuhiljaa yritämme saada tähän lisää fokusta sen sijaan, että meillä olisi hyvin pitkällisiä keskusteluja hyvin monista asioista. Olisi parempi katsoa, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka haluamme saavuttaa. Näin teimme hiljattain Pakistanissa. Siellä me pyysimme hallitusta ryhtymään toimiin ennen ensi vuoden kesäkuuta koskien tiettyjä asioita. Sitten täällä esitettiin kommentteja koskien konsultointia ja näitä mekanismeja. Kuten tiedätte, Malmströmin kanssa aloitamme tämän prosessin kolmen maan kanssa koskien vahvistettu eba valvontaa Tässä oli Bangladesh, Myanmar ja Kambodža ja tässä näiden kahden maan kanssa olemme seurannassa, kuinka tämä sitten toimii käytännössä, kun aloitimme tämän vahvistetun EBA-valvonnan viime vuoden alussa, niin ajattelimme, että voisimme käyttää saatua oppia GSP Plus-järjestelmästä tämän toteuttamisessa. Aloitimme siis kahden maan kanssa. Meillä oli luettelo asioista ja näihin pyydettiin vastauksia. Tietenkin tässä katsottiin vain ihmisoikeudet ja työolot, eikä hallinnointi eikä ympäristökysymyksiä. Meillä oli seurantakeskusteluja myöhemmin ja on sanottava, että, että Malmströmin toimet ovat todella vaikuttaneet Kambodžassa ja Myanmarissa. Ja myös seurantakertomuksessa todettiin, että vaikutuksia on ollut muissakin maissa. Ei ole käytetty tätä tiettyä mekanismia, on vahvistettu koko järjestelmän uskottavuutta. Ja kun me matkustimme Pakistaniin heti tämän Malmströmin toimien jälkeen, näimme, että sitoutuminen oli paljon vahvempaa kuin ennen. Tämä on selkeästi seurausta siitä, että käytettiin tätä vetäytymisen uhkaa ainakin muidenkin maiden kanssa. Sitten näistä vientituotteiden monipuolistamisesta olisi lähennettävä tätä yhteistyöhön. Olemme iloisia yhteistyöstä DV-valiokunnan kanssa, koska täällä on paljon kaupan helpottamisasioita, alkuperään periaatteita ja tuulikysymyksiä, jotka, jotka liittyvät myös kehityskysymyksiin ja niin voidaan tehdä läheisempää yhteistyötä tiettyjen asioiden kanssa voisimme aloittaa jo välittömästi työn. Kun ajatellaan seuraavaa asetusta, täällä on muutamia kysymyksiä, joita olisi harkittava, mutta ne on tietenkin vaikeita täytäntöönpanna. Tulemme katselemaan jo ennen seuraavaa asetusta tätä vaikutusatteen arviointia ja siinä perehdymme joihinkin näistä kysymyksistä. Esimerkiksi pitäisikö ottaa mukaan palvelut tähän GSP-järjestelmään. Siitä itsekin puhuitte suosituksissanne. Kuinka voimme lisätä myönteistä ympäristövaikutusta ja, ja kuinka useampiin yleissopimuksiin sisältö voitaisiin ottaa mukaan. Nykyisessä GSP-asetuksessa jo mahdollistetaan sektoriallinen mahdollisuus. Sitten tämä kumulaatiokysymys, tämähän on mahdollista nykyisen asetuksen alla, Kambodjan ja Malesian kanssa ja meidän esimerkiksi tästä sopimus. Ja sitä voidaan käyttää, mutta sitä on pyydettävä. On myös mahdollisuus kumuloida ASEAN, Kakkois-Aasian maiden ja muiden alueiden maiden panoksia. Now, in conclusion, um, we do welcome very much the inter report and Olemme oikein tyytyväisiä tähän lausuntoon ja väliarviointiin ja mahdollisimman pian aloitamme täytäntöpanon tiettyjen asioiden kohdalla. On muistettava, että GSP on todellakin kehitysväline, mutta on hyvä myös hyödyntää sitä, että nämä kaksi eivät sulje toisiaan pois. Arvot ja kauppa kulkevat käsi kädessä ja e EUn teollisuus on tässä myös positiivinen asia. Todella toivon, että Euroopan parlamentti ja intervaliokunta on tässä asetuksessa yhtä aktiivisesti mukana kuin aikaisemmissakin asetuksessa, koska se lisää valtavasti äh, arvoa ja auttaa meitä laatimaan tätä, tätä uutta asetusta, jonka pitäisi olla valmis 2024. Saadaan myös lisää äh, työvoimaa täytäntöönpanon puolelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Täällä on kaksi lisäasiaa minulla mitä tulee uudistuksiin, e, uudistukseen ja näköaloihin. Onko komissiossa keskustelua tai kartoitettu sitä mahdollisuutta, että tämä asetettaisiin tiettyjä preferenssejä tuotteille, jotka ovat oikeudenmukaisten standardien mukaisia, niin että ei puhuta pelkästään koko maasta kokonaisuudessaan, vaan myös tietyistä tuotteista, tuotteista, jotka olisivat mukana. Ja toinen asia, pa- tässä palaan Myanmariin. Kyllä, että katsotteko todellakin, että, että jos te lukitsette tiettyjä instrumentteja, joilla te hoidatte tiettyjä maita, ja taas toisaalta sellaisia, joita te käytätte Euroopan parlamentin suuntaan. Minä en ole, että tällainen blokki tai Twitter-tili on oikea tapa hoitaa näitä asioita, semminkin kun ajatellaan äh, niitä äh, seura- seurausvaikutuksia, kun sanotaan, käytetään äh, blog- sivua ja Twitteriä näiden maiden kohdalla. Myanmarista, tarkoittaako tämä sitä, että, että asiaa tutkitaan muodollisesti – Thank you, Mr. Chair. Now on your... Kiitos puheenjohtaja. No ensimmäisestä kysymyksestä, joka koskee tuotteisiin. Tämä on hyvä ja kiinnostava kysymys. Ei, ei ole mahdollista tämän asetuksen pohjalta, mutta tämä oli kuitenkin, silloin kun olin Filippiineillä, niin silloin oikeastaan vaadittiin asetuksia, jotka, jos mietittiin, että sellaiset äh, esimerkiksi autoteollisuuden yritykset eivät, eivät käyttäisi tiettyjä standardeja, että ne eivät saisi vientilupaa se, miten tämä toimii juridisesti, se me olemme vielä katsoneet sitä syvällisesti, mutta tämän tyyppisiä aloitteita on, jotka ovat samansuuntaisia kuin teidän ajatuksenne, mutta totta kai me haluamme mahdollistaa tämän ja sitten täytyy katsoa, että kuinka paljon lisäkriteereitä täytyy, pitäisi laittaa mukaan. Myanmarista unohdin vastata aikaisempaan kysymykseen, joka koski niitä, miten tämä vaikuttaa ihmisiin siellä. Ja Meillä oli korkeatason työryhmä siellä viime kuussa ja monet toi, toimijat tapasivat myös autoteollisuuden työntekijöitä, mitä nuoria naisia, jotka lähettivät aina puolet palkastaan kotiin ja sitten tapasimme myös henkilöitä maantaloudesta ja sitten kun jos he menettävät työpaikkansa, he, he, he menettäisivät tällaisen dynaamisen muutosmahdollisuuden tässä maassa, joka on tietenkin hyvin herkkä. Tämän sanottua, niin se, mikä liittyy tähän arviointiin, silloin, eli te käytä näitä mekanismeja, niin silloin menetetään uskottavuus ja, ja muutkin maat eivät silloin käyttäisi näitä standardeja vakavasti. Milloin tämä sitten viestitään perille? Voin sanoa vain se, mikä se, miten se vaikuttaisi. Ja kun ajatellaan menettelytapoja, tämä on tietenkin sellainen asia, joka on osa GSP-asetusta, jossa jos, joka ilmoitetaan myös virallisessa lehdessä. Ja siitä lähtien alkaa sitten kuuden kuukauden äh, arviointi ja kuuden kuukauden raportointijakso. Ja sitten mailla on viikkoja aikaa sitten vastata näihin, että tämä on tietenkin aikaa viepä prosessi ja tämä mahdollistaa tietenkin myös dialogin, dialogin käymisen näiden maiden kanssa minusta tämä pääviesti tässä on se, että jos se jos tällainen ehdotus tulisi, että arvioitaisiin tätä, niin täytyy muistaa se, että sitä ei oteta, tämä ei merkitse etujen poisottamista, vaan siinä oikeastaan vain nostetaan tasoa, joka, on, joka liittyy poliittisiin muutostarpeisiin. Ja se, miten me haluamme käyttää sitä, niin teidän aikaisempi pointtinne oli hyvin tärkeä, että me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa. Ei, tämä blogi ole välttämätön, mutta totta kai täytyy pikkusen ravistaa tätäkin laivaa. Ja Myanmar avasi ovet komissiolle, eikä se ollut mikään itsestäänselvä juttu, koska se ei ollut, siihen se ei ollut velvollinen. Ja siellä tapasimme useitakin sidosryhmiä myös korkealla tasolla, jossa sitten käytiin läpi näitä mahdollisia vaikutuksia. Kiitos paljon. Niin, näin ollen tällainen muodollinen arviointi tullaan aloittamaan myös Myanmarista, vai? Mitään ei ole päätetty vielä. Oikeastaan tämä menettely alkaisi sillä, että vastataan kyllä tai ei siihen, että tehdäänkö joku akta, joka tulisi, oli tällainen neuvoa antava menettelytapa. Tämä on periaatteessa hyväksytty. Tämä, sitten kun tämä tulee viralliseen lehteen, niin sitten voidaan katsoa, että aloitetaanko se muodollisesti vai ei. Also a candidate for the diplomat. Tässä on ehdokkaita selvästi ulkoasianhallintoa. Sitten edustaja Hansen. Yes, thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Koska olen edustaja Fjellnerin paikalla täällä, olen vain merkinnyt kaikki huomionne muistiin. Ja myöskin sen, että tarkistuksia on luvassa, joten kerron nämä terveiset edustaja Fjellnerille. Halusin vain kiittää teitä oikein paljon. Thanks a lot. Kiitoksia. Ja, ja tarkistusten jättöaika on 19. joulukuuta kello 12 puolilta päivin. 19. joulukuuta puolilta päivin. Perfect. Hieno juttu. Ja sitten me siirrymme äänestämään. Otetaan, otetaan pieni viiden minuutin jalottelutauko. Okay, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat. Ensimmäinen äänestyksen kohta on kohta seitsemän. Ennen kuin aloitamme, niin otetaan koeäänestys. Ja äänestys, koeäänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki koeäänestäneet? So this Mr. Martin is the last one here. Martin on viime. So, this concludes. Äänestys päättyy. Koeäänestys siis. Joo, ja se on hyväksytty. Kaikki on kunnossa. Ja aloitamme nyt sitten kohdalla seitsemän, joka koskee Euroopan unionin ja Kolumbian Perun välistä kauppasopimusta. Edustaja Fisas on esittelijä. Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, luultavasti hylätty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. And the vote. Ja äänestys. Kolme, kompromissi neljä uusi. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan koneellista 45 äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja päättyy. Ja se on hylätty. Kompromissi 6A uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Siis suullinen tarkistus vanha, no, kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50. Heidi Hautalo. Um, ähm, I would... Kiitoksia. Haluaisin pyytää, että tarkistus 50 toinen osa, että siitä äänestettäisiin lisäyksenä kompromissi 7, jonka juuri hyväksymme, niin että pyydämme komissiota antamaan sukupuolisesti eroteltuja tilastoja koskien näitä eri vientisuunnitelmia koskevia kohtia. Selvä. Sitten tämä 52 osa lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta. Eikö se raukea? 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 62 puolesta vastaan Once again, good. Vielä kerran, ihan rauhassa, ihan rauhassa. Ota iisisti. 62 puolesta vastaan. Mm. Tarkistetaan. 62 koneäänestys alkaa. And the vote is closed. Ja päättyy. Se on hyväksytty. 64, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi y- 10 puolesta, anteeksi, kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 71 on lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää 90, kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yksi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kymmenen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, yksi puolesta, vastaan tyhjää. Mm. Tarkistetaan koneellisesti. Numero yksi. Vote is open. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ei se on hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten koko mietintö näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. And the vote is... Ja päättyy selkeällä enemmistöllä. Onneksi olkoon edustaja Finas. So, next point is... Seuraavana kohtana esityslistalla kohta kahdeksan Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppakoskaan pilarin täytäntöönpano. Edustaja Böki on esittelijä. Aloitetaan tarkistuksesta 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta. Vastaan tyhjää tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 ja siihen on suullinen tarkistus toiseen osaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Suullisen tarkistuksen kerran toisen osaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, selvästi hyväksytty. 51, toinen osa. Raukeaa. 56 takia, totta. 54, toinen osa. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää Hylätty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty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 vastaan tyhjää. Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 vastaan tyhjää, hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut edustaja Böge. Point nine. Sitten kohta yhdeksän että luodaan tämä liittymistä valmisteleva tukiväline, väline IPA, ja edustaja, äh, esittelen on edustaja Borrelli 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan mm, tyhjää. Mm. Tarkistetaan koneellista. 39 äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Olen että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellista 45. Äänestys alkaa. And the vote is closed ja päättyy. Ja se on hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan 12. Koneäänestys alkaa. And the ja päättyy ja se on hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellis. Luulen, että se on hyväksytty, tarkistetaan kun äänestys alkaa. 18 on numero ja koneäänestys päättyy ja se on hyväksytty kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 21 äänestys alkaa ja päättyy. Se on hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 24 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty ja 28 puolesta, vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 28. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan 48 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 50 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. No luulen, että se on hylätty, mutta katsotaan, tarkistetaan 52. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja se on hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan 53. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Ja sitten koko mietintö näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja äänestys ja äänestys päättyy. Selkeälle enemmistölle. Paljon onnea, herra eh, Borelli. So, and I think... Ja sitten yksi seksisimmistä, seksikäimmistä jutuista on nyt on tämä lääketaineiden sertifiointi, täydentävä ja seuraava kompromissi. Työn puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata viisi puolesta vastaan tyhjä. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaanpa vielä 105. Äänestys päättyy. Hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjiä. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaanpa sekin. 106. Hylätty. 107D puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. 12, the vote is open. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108D raukeaa. 114 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 114. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 116D puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tarkistetaanko? Pyysikö joku sitä? Ei tainnut pyytää. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjiä Tarkistetaanpa 24. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan sekin. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Open for compromise one. Kompromissi yksi. Äänestys on käynnissä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme puolesta vastaan tyhjiä. Ymmärrän kyllä, että olette vähän väsyneitä, mutta voisitteko nostaa kätenne, koska muuten meidän on jokainen kohta kone äänestettävä. Tarkastus kolme siis. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 35. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 36 ja 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan. Check 37. Vote is... Tarkistetaan tämä vielä. Äänestys alkaa. And The vote is closed. Äänestys päättyy. And is adopted. Hyväksytty. 38 in favor. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylät. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistetaan. 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan 42. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 44 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 45 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 46. Varmaankin sopii yhteen 45 kanssa. Sepä raukeaa 44 takia. Kompromissi kolme näin ollen puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 66, 67 ja 13 puolesta vastaan. Tyhjiä tarkistetaan nämä kolme. Yhtenä kokonaisuutena äänestys alkaa ja Päättyy. Hylätty. Kuusikymmentäkahdeksan toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Seventeen, uh, 70 in favor. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 7. Ja, it, yeah, it is adopted. Yeah. So, 15 in favor. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksankymmentäneljä raukeaa. 85 myös. 86 myöskin raukeaa. 127D siis puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 127D. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Suuret kiitokset, hyvät kollegat, tästä rakentavasta äänestysistunnosta. Pyydän teitä poistumaan hiljaa, jos olette poistumassa salista. Of course I couldn't really understand uh, why you were... En tietysti aivan ymmärrä, miksi olette lähdössä. Mutta voitteko poistua hiljaa? So, As we decided on the change on the agenda, we put 11 to the end of... Kuten muistatte, kohta 11 on esityslistan lopussa. Nyt aletaan, aloitamme välittömästi kohdasta 12, 13. 12 and 13. 12 and 13. 12 ja 13 siis ensin. And then 14 and 15. No, yeah, but because Helmut wanted to have them separate the trade part and investment, so okay. we follow that. So we start now with the trade part. Nyt lähdetään siis käsittelemään Singaporea. No David Martin taitaa olla esittelijä. Thank you, Baron. Um, colleague. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, niin. Tässä päivitetään tarkistuksen käsittely. Pyydän hiljaisuutta. I'm almost scared to speak myself now. No nyt minuakin vähän pelottaa ruveta täällä puhumaan. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää kollegoita tarkistuksista. 116 tarkistusta kaikkiaan. En tietenkään käsittele niitä kaikkia nyt, vaan haluaisin keskittyä neljään alaan. Ensinnäkin verotukseen. Joissain tarkistuksissa sanotaan, että Singapore on veroparatiisi – Tämä ei ole totta, haluan sanoa tämän suuntaan. Joissain jäsenvaltioissa on alhaisemmat verot kuin Singaporessa, joka on ihan hyvin toimiva verottaja. Avoimuus verokysymyksissä on saanut saman tason kuin Suomi, Ruotsi, Slovenia ja Espanja OECDn kertomuksessa. Ja mitä tulee EU-listaan valtioista, jotka eivät tee yhteistyötä? Singapore oli mustalla listalla eikä tarkkailulistalla. Päätöslausema luonnoksen mukaan Singapore vuonna 2017 allekirjoitti MCA-sopimuksen, joka koskee globaaleja standardeja, jotka liittyvät automaattiseen verotietojen vaihtoon – ja kertoi OECDlle, että aiotaan lähteä tämän sopimuksen mukaan automaattiseen tiedonvaihtoon kaikkien EU-jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa ei ole kahdenvälistä sopimusta. Tämä sitoumus on esillä myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa, joten en tue tarkistuksia, jossa pyritään esittämään, että Singapore on veroparatiisi. Rahoituspalveluja vakavaraisuuskysymykset. Singapore on keskeinen rahoituskeskus, siitä ei ole epäilystäkään. Kuitenkin rahoituskriisin yhteydessä, sitähän puhuttiin viimeksi, jos Singapore olisi mukana sellaisessa, niin se kohta, jossa on puhuttu vakavaraisuuskysymyksistä, mahdollistaisi sen, että huolehditaan EUn sijoittajista ja investoijista ja säästäjistä, ja näin voitaisiin huolehtia järjestelmämme vakaudesta, enkä siksi näe rahoituskriisin riskiä, kun ajatellaan sitoutumista tähän vapakauppasopimukseen. Ehkä voimme saada kuule komissiolta puheenjohtaja, ehkä komissiokin voi vakuuttaa meidät tästä. Ja sitten maantieteelliset merkinnät. Sopimuksessa ei automaattisesti suojella 198 tieteellistä merkintää, mutta rekisteröintö prosessi tehdään Mä kerran, kun Euroopan parlamentti on hyväksyntänsä antanut singaporelaisten kanssa olen keskustellut ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että kaikkia maantieteellisiä merkintöjä suojellaan, mutta pyytäisin, että komissio voisi vielä vahvistaa, että rekisteröintiprosessi näin toimii. Singaporessa tietenkin monia meppejä kiinnostaa, erityisesti italialaisia, mutta muitakin tämä aihe. Ilon sopimuksista – ja kestävän kehityksen luvusta kaupassa. Singapore ei ole, kuten aikaisemmin olemme sanoneet, ratifioinut keskeisiä ilon sopimuksia, jotka liittyvät järjestäytymisoikeuteen tai pakkotyöhön. Pidän hyvänä kaikkia uudistuksia, joita työoikeuden osalta on tehty Singaporessa. Tuen kuitenkin tarkistuksia – jossa esitetään, että meidän pitäisi kuulla Singaporelle siitä, että tulevaisuudessa ollaan läheisessä yhteistyössä ilon kanssa tätä tavoitetta ajatellen. Kauppa- ja kestävä kehitysluvusta. Paittelen myös, että tämä ei ole täysin sitova. Siitä neuvoteltiin pitkän aikaa sitten. Oletamme uudelleen tarkastelua mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se astuu voimaan. Uudelleen tarkastelulausekkeen kautta jotta saadaan jonkinlainen mekanismi, joka huolehtii no, tämän noudattamisesta, jonkinlainen sanktiojärjestelmä. Toivon, että saadaan kompromissi näistä aiheista kollegoiden kanssa aikaiseksi. Puheenjohtaja, ymmärrätte varmasti, että tämä on minun ryhmälleni hyvin tärkeä kysymys. Sitoumukset voivat olla uskottavia ainoastaan, jos saadaan kiisteen ratkaisumenetelmä, joka toimii. Kiitos kollegoille osallistumisesta. Mielelläni teen läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa näistä kompromisseista, joita pyrin laatimaan. Kollegat ovat olleet kovasti avuksi, kiitos. So. Kiitoksia paljon. Ja sitten varjoesittelijät. Herra Kelly ei ole paikalla. Herra Kamal, Valva ja Nadia Hirsch on Tredusan puolesta paikalla. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja sanon vain pari sanaa meidän varjoesittelijämme äh, varamontri Moosen puolesta, joka ei valitettavasti päässyt tänään, tänne tänään, koska hän on Washingtonissa äh, EUn ja USAn äh, virallisessa sekä parlamentaarisessa valtuuskunnassa, mutta hän haluaisi kuitenkin kiittää esittelijää oikein hyvästä työstä, jota hän on suorittanut tässä asiassa jo noin, näinkin pitkään että meillä täällä on vain muutama tarkistus ja, ja päätöslauselma, koska meidän luonnoks, tämä luonnos on mielestäni hyvä. Ensinnäkin haluamme lisätä, että me olemme tietoisia ja kiitollisia siitä kärsivällisyydestä ja joustavuudesta, jota Singapore on osoittanut meille. Ja kiitämme heitä jatkuvasta muka, jatkuvassa mukana, jatkuvassa mukana olossa, vaikka meillä on ollut viipeitä. Toisekseen tässä on viitattu sanktiomekanismeihin, joita ALDE ei voi hyväksyä, mutta on luottavaisia sen suhteen, että esittelijä ja varjot esittelijät löytävät ratkaisun tässä asiassa. Sen, vaikkakin siinä on paljon erilaisia näkemyksiä, nyt on tärkeää antaa äh, vihreätä valoa tälle sopimukselle. Se varmasti pystyy tulemaan voimaan mitä taas itse päätöslauselmaan tulee ja, ja investointisopimukseen, me toivomme, että voisimme päästä sopimukseen sanamuodosta, joka, jossa painotetaan sosiaalisen vastuullisen tärkeyttä, mutta pitää se vapaaehtoisena, koska se on meistä tehokkain tehokkain tapa panna lainsäädäntöä täytäntöön. Meillä on hy- kuitenkin hyvä pohja e, kahdessa päätöslauselmassa, jotka osoittavat meidän tukemme tälle sopimukselle. Me pyrimme rakentavaan yhteistyöhön esittelijöiden ja muiden järjestelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Sitten Guesta Mineur. Ja, no niin, kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Puheenjohtaja, minä haluaisin mielelläni vielä toistaa huoleni, jotka liittyvät tämän sopimukseen ja tarkistukseen, joita olemme esittäneet. Rahoitusmarkkinat Singaporessa ovat kovin vapautuneet ja tämä johtaa siihen, että siellä on paljon postilaatikkoyrityksiä ja että Singapore toimii verotus, veroparatiisina. Tämä ei ole mikään abstrakti ongelma, vaan aito ongelma, jos rahoituskriisi syntyy. Se, että on alaisempia veroasteita kuin jäsenvaltioissa, niin eikä sitä voi käyttää syynä. Ja Alankomaita ole koskaan esitetty kutsuttavaksi veroparatiisiksi tällainen toiminta ei ole yhteensopivaa parlamentin toimeiden kanssa. On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltioillamme on kunnolliset takeet, että pitävät kiinni omasta sääntöjen käsittelemisestä, joten tällainen makrotalouden vakauden carve-out, kuten sitä kutsutaan, ei ole mahdollista. Meidän täytyy huolehtia paremmasta tekstistä tässä luvussa. Me emme voi myöskään tukea tätä niin kauan kuin ilon keskeisimmät sopimukset on ratifioimatta. Näistä syistä ja siksi, että emme usko tällaisiin sopimuksiin, jotka tukevat monikeskeisiä suuria yrityksiä eikä ihmisiä ei ympäristöä. Siksi emme voi hyväksyä tätä ja me haluamme hylätä koko tämän ehdotuksen. Kiitos. Kiitoksia. Äh, Zulu. Grazie presidente, grazie colleghi. Intervengo in Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat pyydän edustaja, puhun edustaja Vekinin puolesta, joka on tällä hetkellä Washingtonissa vapaakauppasopimuksena. Tällä on Singapore ja muidenkin ö, maiden kannalta merkitystä. Singapore on hyväksynyt rekisterin, jolla suojataan maantieteellisiä tietoja, jotka perustuvat tähän rekisteriin. Siitä huolimatta me olemme huolissamme, sillä artik- Tätä rekisteriä ei ole varsinaisesti oikeastaan kunnolla ole. Pitää, ehkä voidaan puhua maantieteellisistä tietoista, jotka eivät ole kuitenkin riittävää suojaa. Olemme saaneet tietää, että rekisteri, maantieteellisten alkuperätietojen rekisteröitä rekisteröinti Singaporessa tehdään. Me emme kuitenkaan tiedä, minkä, mitä suuret ovat hallintokustannukset. Ja sitten lopuksi, joka on kaikista pahinta, olemme juuri saaneet tietää, että noin 15 maantieteellistä tietoa eivät saa kuitenkaan mitään suojaa. Minun maani kannalta tämä voisi olla, olla paha ja siksipä me katsomme, että tämä puutteellinen läpinäkyvyys – on pantava merkille. Me, meillä on ollut yksi keskustelu 2013 ja se oli siis edellisellä vaalikaudella ja edustajat olivat silloin toisia. Siksi me haluaisimmekin kysyä, että mistä syystä mitään tiedoksiantoja ei ole tullut ja haluaisimme kuitenkin täydellisen listan näistä suojeltuista alkuperämerkinnöistä. Ja nyt annan puheenvuoron johtaja Bratille. Ehkä voitte vastata näihin kysymyksiin. Um, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ensin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä koskien näitä asioita, vapakauppaa ja tätä sijoittajasuojaa ja hänen henkilökohtaistaan panostaan näinä vuosina. Haluaisin mennä nyt aivan suoraan näihin kysymyksiin, joihin esittelijä pyysi lisää täsmennystä ja vahvistusta komission puolelta. Eli rahoituspalvelut, vakavaraisuus, poikkeus ja sitten tämä kysymys, joka juuri otettiin esille, eli maantieteelliset merkinnät ja niiden suojelu. Ensinnäkin rahoituspalveluista Minusta on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä me teemme vapaakauppasopimuksen alalla koskien rahoituspalveluiden vapautusta ja mitä me emme tee. Lähinnä kysymys on siitä, että, että tämä pitkäaikainen rahoituspalvelutilanne Euroopan unionissa – säilytetään 89-luvulta. Mitään vapautusta ei ole. Sitten mitään lisävapautuksen tasoa ei tule esimerkiksi pääoman liikkeelle rahoituspalvelujen myötä. Ja meidän sitoumuksemme heijastelevat ainoastaan niitä velvoitteita, jotka meillä oli jo seutsopimuksessa ja siinä myös noudatetaan OECDn sitoumuksiamme. Tämän lisäksi vapaakauppasopimuksissa ja myös tässä kauppasopimuksessa eh, varamme oikeuden eh, säännellä eh, oikeutettujen julkispolitiikan tavoitteiden puolesta, ja tämä, tässä on mukana myös rahoituspalvelut. Me emme siis edistä mitenkään minkään palvelusektorin sääntelyä, emmekä erityisesti edistä nimenomaisesti rahoituspalvelujen sääntelyä, vaan pikemminkin pyrimme varmistamaan sen, että sääntelijät voivat jatkaa työtään ja niin tehdään syrjimättömällä tavalla. Singaporen vapaakauppasopimuksen myötä ei ole mitään EUn rahoitusalan lainsäädäntöä, jota olisi muutettava tai poistettava. Joten tässä mielessä uskon, että tämä on aivan selvää. Voidaan sanoa, että vapaakauppasopimuksen säännöksiä ei voida pitää minä muuna kuin täysin neutraaleina – kun ajatellaan, millä tavalla ne vaikuttavat mihinkään rahoitusvakauden muutoksiin. lisää lisäkoordinaatiota ja tiedon vaihtoa tämän vapaakauppasopimuksen myötä tulee EUn sääntelijöiden ja Singaporen sääntelijöiden välillä. Sitten aivan lyhyesti tästä vakavaraisuuspoikkeuksesta. Meillä on mukana sopimuksessa mukana tällainen pykälä, jonka myötä eu sääntelijät ja valvojat voivat ryhtyä hyvin laajoihin toimiin rahoitusalalla vakavaraisuussyistä, myös siksi, että, että varmistetaan rahoituksen vakaus. Tätä kieltä käytetään myös PCO-säännöksissä ja Singaporen sopimuksessa. Sitten aivan lyhyesti näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Eikö komissiolle niin, että niin huomioon, siis vapakauppasopimuksen voiman astuminen on ehdollistettu sille, mikä, mihin tulokseen päästään maantieteellisten merkintöjen suojan kanssa Singaporen yhteydessä. Olen tässä valiokunnassa usean kertaan tästä puhunut ja toivon, että Euroopan parlamentti hyväksyy sopimuksen. Tämän jälkeen sitoumus on selkeä. Singaporen viranomaiset aloittavat tämän rekisteröintiprosessin niin, että EUn maantieteelliset merkinnät suojataan Singaporessa. Luettelossa on 196 maantieteellistä merkintää ja ne ovat liitetty sopimukseen. Sitten kun tämä on tapahtunut, tämän jälkeen vasta jäsenvaltiot äh, neuvostossa voivat mahdollistaa, että sopimus astuu voimaan, eli tämä vapaakauppasopimus. Olemme luottavaisen mielin sen suhteen, että maantieteellisten merkintöjen suojeluprosessi sujuu hyvin, mutta emme ole ainoastaan luottavaisia, vaan teemme työtä sen eteen, että näin kävisi. Ja että saisimme myönteiset tulokset, jotka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä. Ei pidä unohtaa sitä, että se, että meillä on Singaporessa maantieteelliset merkinnät suojeltu, se on merkittävä askel eteenpäin. Kyseessä on oikeudenkäyttöalue, jossa ei ollut tämän tyyppistä suojaa aikaisemmin. Siellä on ollut paljon ongelmia, mutta nyt tulossa on loistava suoja, kun jos suoja myönnetään näille maantieteellisille merkinnöille. Uskon, että että tuossa on kyllä aivan käden ulottuville ja se on aivan todella tyydyttävää. Kiitoksia. Haluatko lisätä jotakin? No, I didn't think you want to come in. Um, I mean, it's fine. Ei, kyllä tämä on ihan hyvä. Jätän puheenvuoron sinulle. Thank you, Chair. I, I don't need to add very much. Kiitos puheenjohtaja. Ei paljon lisättävää. Ensinnäkin yleensähän täällä valiokunnassa käytetään kansainvälisiä määritelmiä, viittaan Guentassa. Olen katsonut kaikkia kansainvälisiä tahoja, jotka katsovat veronkiertoa, veroparatiisia. Millä mustalla listalla, mikä on kansainvälinen järjestö ei pidä Singaporea veroparatiisina, joten olisi väärin, että me määrittelisimme sen sellaiseksi. Pidän kiinni siis kannastani. En voi hyväksyä tarkistuksia, jotka esittävät muuta. Komissio on puhunut jo rahoituskriisi mahdollisuudesta. Ymmärrän kuen kannan, mutta mutta varmasti komissio voi painostaa kovasti Singaporea, että ilon sopimukset ratifioidaan. Edustaja Begin viittasi maantieteellisiin merkintöihin. Minäkin olin hiukan pettynyt menettelyihin, mutta kuten komissio oikein sanoo, tässä on pidettävä mielessä se, että Singaporissa ei tällä hetkellä hyväksytä mitään, tunnusteta mitään maantieteellisiä merkintöjä. Siellä on luotava järjestelmä, toisin kuin muut vapaakauppasopimukset, joissa on vain ollut lista molemmat osapuolet ovat hyväksyneet listan, niin Singaporessa pitää luoda tällainen mekanismi, jolla hyväksytään maantieteelliset merkinnät. Siksi tässä meni vähän aikaa. Käsittääkseni kaikki tai yleis kaikki hyväksytään, mutta tuota sitoumusta ei voida tehdä niin kuin rekisteri on luotu. Ja maksut, rekisteröintimaksut maksut eivät ole varmaankaan kovin suuria, vaikka tässä on hiukan pettymyksen aihetta, ei pitäisi kiihtynyt liiaksi tästä, koska tämän prosessin lopuksi maantieteelliset merkinnät Euroopasta varmaankin saajat suojaa. Kiitos. Kiitoksia ja tässä on saatu kohta 13 valmiiksi näin ollen ja, ja päätöslauselma hyväksytään yksituumaisista. Sitten, sitten 14 ja 15 on tämän pelin toinen osa, eli investointiosa. David. This one, uh... No, Tästä puheenjohtaja saimme 95 tarkistusta. Tämä on vaikeampi löytää yhteistä pohjaa, koska varsinkin kompromissien osalta, koska tässä yhtäältä esitetään tälle monikansalliselle investointikoodille esitetään tukea ja kuitenkin tämä järjestelmä koskee vain sijoittajia. Haluaisin vain toistaa eh, hyvät uutiset, pääsemme eroon näistä eh, myrkyllisistä ISDCSistä ja eh, on, pitää paikkansa Singapore on puolustanut tätä ISDS-tapausta ja se kuitenkin viime kerralla sanoi 13 jäsenvaltiota on solminut kahdenkeskisiä sopimuksia Singaporen kanssa mukaan lukemassa Ranska ja Saksa ja UK. Ja tässä nämä sisällöt myös ISTS, jossa puhutaan myös julkisista investointikoodeista. Valitettavaa on se, että meillä ei ole säädöksiä sijoittajien velvollisuuksista eikä myöskään mikään, mikään, mitään palauttamismekanismia ole. Tämä on tärkeää omalle ryhmilleni ja, ja, ja komissio pohtineen sitä, että, että me saamme ehkä aloitteita sitovista standardeista, jossa suojellaan tätäkin sektoria. Tämän lisäksi meillä on myös tarkistuksia, joissa tuetaan sitovia sopimuksia liiketoiminnalle ja ihmisoikeuksille. Olin aika hämmästynyt nähdessäni sen, parlamentti on hyväksynyt lokakuussa tällaisen päätöslauselman, joka, jossa tuettiin että toivottavasti myös tässä mietinnössä valiokuntema johdonmukainen tarkistuksissaan. Kiitän kuitenkin vielä varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja odotankin kompromissikeskusteluja. Ja, niin kuin sanoin, kompromissi voi olla melkoinen homma tässä asiassa. Voi kuvitella. Varjoesittelijät ensimmäiseksi, herra Kamerer. Äh, Kamal. Very much. I think we've, uh, in our group... Kiitoksia omassa ryhmässämme Olemme käyneet aika laaja keskustelu tästä asiasta. Jotkut aivan oikein kysyvät, että tarvitsemmeko ollenkaan sijoittajasuojaa. Mm, Liiketoimintaan kuuluu riski, että miksi tarvitaan tällaisia järjestelmiä, kun kansalaisillakaan ei tällaista järjestelmää ole. Osa ryhmästä on tätä mieltä, toiset eivät pidä ISDSstä, mutta pitävät osittain sitä, mitä täällä ehdotetaan. Vaaditaan li- lisää avoimuutta ja vastuullisuutta, vaikka Vaikuttaa kyllä siltä, että monikansalliset yritykset eivät käytä tällaisia menettelyjä. Meidän, meidän ryhmällämme tärkeintä on, että tämä nyt saadaan vain läpi suoraan sanottuna. Olemme yhtä kärsimättömiä kuin kaikki muutkin. David ja minä olemme keskustelleet tästä. Olemme, saaneet, olemme yrittäneet tätä puskea läpi. Monet ovat kritisoineet ISDS-järjestelmiä. Tämä on nyt parempi, avoimempi järjestelmä siihen verrattuna. Voimme aina sitten hienosäätäistä myöhemmin. Ymmärrän kyllä nämä pointit ja argumentit, mutta me todella tarvitsemme tätä kahden maan välillä. Jos tätä ajatellaan, niin tämähän on malli myös tulevia sopimuksia varten EUn ja ASEANin välillä. Siksi on ymmärrettävä, kuinka tärkeää tämä on tässä ottaa mukaan. Se on e, ennakkotapaus jatkoa ajatellen. Edustaja Minör. Kiitos puheenjohtaja. Niin puheenjohtaja. Tämä ehdotus on sellainen, että on otettava huomioon yhteisön tuomioistuin, joka on ottamassa kantaa tähän ydinkysymykseen, jossa tuetaan ulkomaisia sijoittajia. Ehdotan, että lykätään tätä käsittelyä siis. Saimme pari viikkoa sitten myös OECDn kantaa. Tämä ICS-järjestelmä on kyllä versio ISDSstä. Molemmissa näissä ISTS ja ICS on tällainen toimi, jolla halutaan rajoittaa investointien voittoja. Tässä ei ole mitään riittävää mahdollisuutta huolehtia valtioiden sääntelymahdollisuuksia, eikä anna kolmasille osapuolille, kuten ammattiliitoille tai kansalaisjärjestöille mahdollisuuksia osallistua tähän käsittelyyn. Ensin pitäisi käyttää loppuun kaikki alueellisten tuomioistuinten keinot. Ja tässäkin ehdotan siis, että koko tämä teksti hylätään. Kiitos. No, minua sanottiinkin, että on aika vaarallista. Jude. Thanks very much. Um, Kiitoksia. Minä olen yksi niistä monista mepeistä tässä valiokunnassa, jotka, jossa olemme esittäneet tarkistuksia tämän, tämän osalta minun pääsyyni on hyvin yksinkertainen ja se koskee sitä, että se, jotain sellaista, jota hyvin harvoin ilmenee täällä politiikasta. Eli perusperiaatteista, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen. Periaatteessa minusta ei ole oikein antaa erityisiä oikeuksia niille, jotka hyötyvät eniten globalisaatiosta silloin, kun ne ovat sellaisia oikeuksia, jotka joita ei, jotka eivät kuulu esimerkiksi työntekijöille, jotka eniten ovat sitten kärsineet tällaisista kansainvälisten sijoittajien päätöksistä. En usko, että on oikein luoda rinnakkainen oikeuden, oikeuden tuomioistuinjärjestelmä. Ja se tosiseikka, että, että tätä on viilailtu, tätä järjestelmää, niin kuin Anne-Marie Minö sanoi, että, että, että on vähän, on, vähän, käytetään vähän myrkyllisiä että jotta siitä tulisi kauniimpi se se on kuitenkin periaatteessa huono näin järjestelmänä ja se luo epäreilun, epäoikeudenmukaisen kohtelun lain edessä. Siis on kysymys periaatteista, miksi minä vastustan tätä e, investointisuojasopimusta. E, ja olisi, kyllä komissio olisi voinut neuvotella e, soittajien suojajärjestelmästä ottamatta mukaan tällaisia botoksia tähän sovittelujärjestelmään, missä, minkä, minkälaista nimeä sitä halutaankin käyttää. Olisi ollut mahdollista saada sopimus, joka korvaisi nykyiset kahdenkeskeiset investointisopimukset eh, ilman erityistuomioistuimia, jos tämä olisi ollut ylipäätään neuvottelujen tarkoitus, mutta se ei ollut. Ja toinen syy on se käytännöllis, taloudellinen, mitä ei ole mitään yhteyttä investointien suojan ja toisaalta in, sijoittajien ja valtion välisen sovittelujärjestelmän välillä. Ja, ja tästä puhuttiin komission kanssa muutama viikko sitten. Tämä on ollut selvää, tämä on käynyt ilmi myös selvityksissä voidaan tietenkin puhua sijoituksista, investoinnista ilman mitään erityistä tuomistojärjestelmää. Siis ei ole olemassa mitään yhteyttä, ei ole mitään taloudellista argumenttia sen puolesta. Ja kolmanneksi on, <clears throat> todellakin on kysymys hyvästä hallinnosta. Me odotamme Euroopan EU-tuomioistuimelta tällaista sijoituslukappaletta tähän EU-lainsäädäntöön. Se olisi ensimmäistä kertaa, kun Euroopan parlamentti olisi saanut tällaisen kappaleen aikaa sen, sen jälkeen, kun eu on sitä käsitellyt. Aikaisemmissa valiokunnan kokouksissa on argumentoitu, että me olemme äänestäneet setasta ja investointikappaleista setassa ja nyt tässä on EU-tuomioistuimessa odottamassa vireillä. Meidän pitäisi jättää se se on muuten, tässä puhutaan huonosta hallinnosta. Jos me tiedämme, että tuomioistuin, ja on kovin mahdollista, että tuomioistuin poistaa tämän SETAn investointikappaleen, silloin meidän pitäisi jarruttaa ja odottaa, kunnes me tiedämme, mitä tuomioistuin on tästä asiasta säätänyt ei, se ei ole kuitenkaan kysymys pitkästä viipeestä, ja siinä on kaksi erillistä sopimusta, ja sitten niitä sopimuksia voitaisiin äänestää erikseen tässä tapauksessa. Kaikista näistä syistä minä äänestän, jos on esityslista, minä äänestän tätä, tätä IPAa vastaan, ja kehottaisin kollegoita tekemään samaa, jotta saisimme varmistettua se, että ei anneta huonoja, eh, huonoja esimerkkejä huonosta taloudesta, talouspolitiikasta, huonosta hallinnasta. Herra Keli, haluatteko puuttua? Eh, tähän eh, Singaporen investointiosaan. Eh, sorry, delay was voting it. Niin, pahoittelen, kun tulin myöhässä. Olin Itressä. Olen oikein tyytyväinen tähän, tähän työhön, jota on tehty koskien sijoittajan suojaa. ja haluaisin kiittää häntä. Minusta tässä on hyvä sitoumuksen taso ja mm, olemme valmiita tekemään kompromisseja. Sanoin aikaisemmin ja muutkin ovat jo tämän sanoneet, että Singapore on maa, jossa on samat perusarvot kuin EU:ssa ja on, tarvitaan näitä ulkomaisia sijoittajasuojaa. Tämä on merkittävä sijoitusten paikka Euroopan investoinneille. Haluaisin kiittää. Olen sitä mieltä, että tämä sopimus, joka korvaa kahdenväliset investointisopimukset 13 jäsenvaltion kanssa ja Singaporen kanssa – olen oikein tyytyväinen tähän ja mielestäni sijoittajasuojan mekanismi on mukana. Ja se on parannusta verrattuna nykytilanteeseen. Tässä on uusi lähestymistapa koskien tätä suojaa. No, olemassa olevissa kahdenvälisissä sopimuksissa ei ole vastavuoroisuusvelvoitteita EUn jäsenvaltioiden Singaporen välissä. Sitten tässä puhutaan investointituomioistuinjärjestelmästä, jonka myötä voida ratkaista investointikiistoja. Pyritään pääsemään tasapainoon investoijien suojelun ja valtion sääntelyoikeuksien välillä, kun valtio pyrkii julkispoliittisiin tavoitteisiin. Minusta tämä tuo selvyyttä ja tilanne on selvää. Tämä varmistaa reilumman kohtelun ja olen oikein tyytyväinen näihin pysyviin ensimmäisen asteen investointituomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen, joka varmistaa oikeudellisen oikeellisuuden ja tulkinnan asiallisuuden pitkällä ajan aikavälillä. Tavoitteena pitäisi olla se, että perustetaan pysyvä kansainvälinen tuomioistuin. Olen tyytyväinen, että neuvostelu on ehdottanut tällaisen tuomioistuimen perustamista. Haluaisin, että komissio jatkaisi ponnistelujaan – kolmansien maiden kanssa niin, että tällainen tuomioistuin saataisiin mahdollisimman pian aikaan. Se varmasti veisi tämän asian tyydyttävän tuloksen. Sitten ISDS. Se ehkä oli liian pitkälle menevä. Erityisesti TTIP-keskustelussa oli selvää, että siihen liittyy, liittyy paljon kielteistä ajattelua. Olen tyytyväinen siitä, että tässä on sitouduttu kestävään kehitykseen ja työntekijöiden oikeuksien ja ympäristön suojan. Tämä on hyvä asia ja näin, näiden sopimusten kautta on edistettävä näitä edellä mainittuja ihmisoikeuskysymyksiä maailmassa. Jos emme saa tätä ratifioitua ja sovittua, niin se ei varmasti ole hyvä. Meidän on syytä osoittaa, että me saamme asiat hoidettua. Olemme odottaneet riittävän kauan. Tämä on erittäin tärkeä kauppasopimus sopimus katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja näin saadaan kurottua kuiluumpoon umpeen tässä sijoittajansuojakysymyksessä. En näe mitään syytä hylätä sitä. Uskon, että meillä olisi hyvä, että saamme edistystä aikaan ja saamme tämän nyt paketoitua ennen kuin kausi päättyy. Mitään aikaa viivyttelylle ei enää ole. Kiitoksia, Rova Flot. Thank you, Mr. Many... Kiitos puheenjohtaja, paljon on sanottu ja haluan aivan lyhyesti vastata siihen kysymykseen, joka tuntuu roikkuvan ilmassa. Eli miksi tällainen sopimus, investointisuojasopimus Singaporen kanssa tehtäisiin. Ensimmäinen syy on se, että miksi me emme aloita mistään tyhjästä tilasta tai tyhjältä paperilta, koko tämä järjestelmä, joka on tehty kahdenkeskisellä tasolla ja investointipolitiikassa, sitä on harjoitettu jo monta vuotta ja, ja komissio ja neuvosto on tehnyt tältä osin työtä ja melkoisen aikaa, jotta voitaisiin muuttaa tilannetta. Ensimmäinen syy, miksi me tarvitsemme tänne IPAN Singaporen kanssa, on se, että korvattaisiin ne 13 kahdenkeskistä sopimusta, joita on tehty jäsenvaltioiden ja Singaporen välillä tällä haavaa. Toinen syy <clears throat> ja se on sanottukin täällä, on, että Singapore on, on malli tuleville sopimuksille, joita me olemme neuvottelemassa tai tulemme neuvottelemaan ASEAN alueella ja, ja mahdollisissa EUn ja ASEANin välissä tulevissa neuvotteluissa. Tämäkin on hyvin tärkeää, että, että ei, ei pidä aliarvioida sitä, tämän merkitystä ja minkälainen merkitys Singaporen sopimuksella olisi muiden sopimusten kannalta tulevaisuudesta tuolla alueella. Ja tässä myös halutaan mahdollistaa sama tasavertaiset mahdollisuudet sijoittajille, mutta tod- koska todellisuus on se, että yrityksemme Singaporessa niillä täytyy olla sellainen oikeudenmukainen kilpailutilanne kilpailijoihin nähden, ja tämä, tämä liittyy muun muassa Kanadaan ja Kiinaan, ja kaikilla niillä on sellaisia säädöksiä, joilla voidaan suojella olemassa olevia sopimuksia, kuten esimerkiksi USA ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus ja niin poispäin. Emme me halua suojelua millä tahansa kustannuksella, vaan me haluamme sellaista suojelua, joka liittyy meidän periaatteisiin. Ja lopuksi täällä mainittiin jo, ja että, ja minä haluan muistuttaa tästä seikasta, että tämä on välttämätön, tarpeellinen askel se on kondisio siinä, kun se on siinä ehdoton, ehdottoman välttämätöntä. Ja, ja tässä hengessä, kun puhutaan kansainvälisestä tuomioivallosta YKssa, silloin saatetaan haluta sitä, että haluaisitte, että tulevaisuudessa nämä tällaiset riita-asiat voitaisiin hoitaa, mutta me emme voi riittävästi hoitaa monikeskeiselle sopimukselle, ellei me ole ottaneet ensimmäistä askelta. Ja kuten te tiedätte, yksi näistä sitoumuksista, joka Singapore on lähtenyt, on, koskee IPAa, ja että he haluavat olla työsk- yhteistyössä meidän kanssa, mitä saataisiin monenkeskinen järjestely. Ja lopuksi vielä, kun tämä IPA tulee äänestettäväksi täällä, ja tämä täysistunnossa, niin toivottavasti sitten mahdollistetaan pari asiaa. Te voitte ehkä päättää lähtemään uudistamaan tätä järjestelmää uudelle tasolle, jota te olette mukana olleet luo, luomassa, jossa puututaan moniin huolenaiheisiin. E, läpinäkyvyys, kuten läpinäkyvyys ja ja tässä pesänselvittäjien tilanne. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel kohti monikeskisyyttä ja pitkällä aikavälillä tämä tässä korvattaisiin se, mitä meillä, meillä on tähän 1500 erilaista tapausta. Ja vastapuolella, jos te hylkäätte tämän IPAN niin sitten palataan tähän vanhakantaiseen kahdenkeskisiin sopimukseen. Ne eivät katoa, vaikka IPA syntyykin, niistä pidetään kiinni, niistä neuvotellaan uudestaan ja ne päivitetään, koska ne, niitä ei voida korvata sillä, mitä me olemme nyt yritämme tehdä. Jos te sattuisitte äänestämään IPAa vastaan, niin sitten täytyy lähestyä tätä asiaa toisella tavalla. Me toivomme, että te tartutte tähän ensimmäiseen optioon ja me, me todellakin odotamme tätä päätösasemaa. Kiitos. Kiitoksia ja totta kai me kaikki toivomme, että, että tämä uusi lähestymistapa sitten sillä voitaisiin korvata vanha järjestely. Meillä on parisataa vanhaa, sop, vanhaa sopimusta ja myös kahdenvälisiä sopimuksia, jotka eivät juridisestikaan enää ole ehkä ajan jotka, joko ajatellaan myös energiaperuskirjaa. Nyt komissio pyrkii nykyaikaistamaan ja uudistamaan näitä sopimuksia. David, ole hyvä. Voin puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin, minusta tuntuu, että Anne-Marie, Minör ja Jude, jos vastustatte sinästä – investointijärjestelmään, niin en voi varmaankaan teidän päätänne kääntää. Tämä on ideologinen kysymys. Mutta jos uskotte, uskotte, että investointeja halutaan niin investointisuojaa, niin komissio aivan oikein mielestäni sanoi, että tämä on se ehdotus, jota parlamenttikin on pyytänyt. Eli myös järjestelmä, monenkeskinen järjestelmä, se, että korvataan – osat nykyjärjestelmästä, erityisesti suhteessa Singaporen. Uusi järjestelmä on, kuten aikaisemmin sanoin, paljon avoimempi, julkisempi. Siinä on enemmän suojaa. Eli jos hyväksytään jonkinlainen sijoitussuojasopimus, niin tämä on ihan hyvä sopimus. Jos vastustaa kaiken kaikkiaan, niin en minä pysty tätä yli puhumaan. Kiitos. Kiitoksia. Näin ollen 13.14 on saatu päätökseen. Sitten palaamme kohtaan 11, niin kuin me kokouksen alussa äh, sovimme. Tässä vahvistetaan sisämarkkinoiden kilpailukykyä. Ja edustaja Dantti on meidän esittelijämme. Ja äh, David Martin korvaa hänet, ole hyvä. The custom issue. Kohta 11. Tulli. There must be problems with Italian flights. I'm going to speak quite a a few more occasions this afternoon, I'm sorry. No näköinen paljon lentoja myöhässä, joten joudun aika monta kertaa puhumaan tänä iltapäivänä. Niin, tämä on nyt Dantin muistio tässä tänään keskustelemaan aiheesta, joka koskee suurimpia haasteita, jotka liittyvät tulliunionin hallinnointiin. Tekstissäni keskityn joihinkin avainkysymykseen, jotka liittyvät tämän valiokunnan valtuuksiin. Ja vedän nyt lyhyesti yhteen. Sinnekin on tärkeää, että täysin toteutetaan kaupan helpottamista koskeva sopimus, joka on allekirjoitettu VTOssa ja jonka jo 39 maata on ratifioinut ja sen tarkoituksena yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa vienti- ja tuontimenettelyjä maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi on tärkeää, että jatkamme tiivistä yhteistyötä OECDn ja VTOn kanssa niin, että voidaan korjata puutteet tulivalvontajärjestelmässä. Toisekseen täysin toimiva tulliliitto on edellytys sisämarkkinoiden toimimiseksi ja ju- ja jotta EU olisi uskottava kumppani, kun neuvotellaan kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa. Korostan, kuinka tärkeää on lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden tulli viranomaisten ja kolmansien maiden vir- viranomaisten kanssa, erityisesti vapaakauppasopimusten myötä. Edelleen uskon, että kuluttajien ja kansalaisten suoja riippuu lähinnä siitä, että voidaan täytäntöpanna tuulikuudeksi ja, ja valvoa tuotteita, jotka tulevat ja kiertävät sisämarkkinoille, että voidaan varmistaa se, että EU ja EUn ulkopuoliset yritykset noudattavat sääntöjemme ja standardejamme. Näin pitäisi käydä riippumatta siitä, mistä, minkä saapumispaikan kautta no, tavarat tulevat, jotta vältetään oikeuspaikka keinottelu, joka, vaaran, joka aiheuttaa kauppavirtojen vääristymistä. Jotta tähän päästään, meidän on harmonisoitava mahdollisimman pitkälle tullimenettelyjä, valvonnan tasoa sekä seuraamuspolitiikkaa EU:ssa. Merkittävä askel tähän suuntaan olisi vastuun siirtäminen kansallisilta viranomaisilta Euroopan unionin tasolle. Neljänneksen on suuri, suuri mahdollisuus, jolla voidaan parantaa tulijärjestelmää mukaan lukien tuulimenettelyjen digitalisointi uuden infra- infrastruktuurin kautta. Uskon, että digitalisaatiolla on potentiaalia, jonka kautta voidaan tehdä tulin maksamisesta avoimempaa ja helpompaa erityisesti kolmansien maiden operaattoreiden kanssa. Näin voidaan myös torjua korruptiota. Lopuksi ottaen huomioon, mitä viime päivinäkin on tapahtunut, on merkittävää ja tärkeää muistaa, että sen jälkeen kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ja siitä tulee kolmas maa, Brexit-prosessi ei saisi vaikuttaa kielteisesti EUn tullialan kehitykseen ja hallintoon. Sen on, meidän on suojeltava sisämarkkinoita, sen asiallista toimintaa ja perusoikeuksien toimintaa. Nyt odotan kommenttia ja hedelmäistä yhteistyötä. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja, että saan puhua. Ovin kiitollinen valiokunnalle siitä, että minulla on mahdollisuus puhua tälle kokoukselle tänään. Kuten tiedätte, meillä on jo, me olemme jo puhuneet, puhuneet ja esitelleet Rova Rosierin toimista IMKossa, jossa me korostimme sitä, että me olemme täysin sitoutuneita jäsenvaltioiden kanssa kohti täyttä automatisointia ja äh, nykyaikaistamista Tulliliitossa, jossa tunnustamme sen, miten tärkeää Tulliliiton hyvä toimiminen on sisämarkkinoiden kannalta. Ja yksi väline, joita me olemme kehittämässä ja joita me olemme panemassa täytäntöön jäsenvaltiossa, on tietenkin yhteinen äh, tullikoodisto, jossa 90 prosenttia tulliprosesseista on jo täysin automatisoita, mutta, mutta me pyrimme viemään sitä eteenpäin tähtäämällä yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon ja korvaamalla kansalliset vaatimukset unionitasoisilla vaatimuksilla, jotka sit, mikä sitten varmistaa tällaisen yhdenmukaisemman toteutuksen Euroopan unionin alueessa alueella ja siinä voidaan tietenkin keskittyä siihen, että äh, mitä edustaja Dantti sanoi, niin haluaisin painottaa sitä, että komissio on yhdessä jäsenvaltion kanssa kehittämässä tullikehystä, jolla pannaan täytäntöön äh, VT on äh, sopimuksen sääntöjä kaupan helpottamisesta, joka sitten yhdessä nykyaikaisten sääntöjen ja kaupan helpottamisen ja, ja turvallisen toimitusketjun kanssa, niin tässä tilanteessa me tunnustamme tietenkin OECD ja VCOn aseman maailman tullijärjestössä – minä olen käytettävissä tietenkin kommentoimaan sitä, miten paljon näiden organisaatioiden panos voi antaa myös unionin säännöille, koska niitä pidetään hyvin edistyneinä. Tähän mennessä me olemme, meillä olemme, me olemme, tuemme kyllä Dantin vetoomusta, että voitaisiin eri, kehittää näitä järjestäjiä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä VTOssa sen asianomaisessa komiteassa. Me tulemme pikapuolin esittelemään myös joitakin tullimenettelyjä, joilla pyritään rohkaisemaan meidän kauppakumppaneitamme erityisesti kehittyvissä maissa panemaan täytäntöön vastaavia sääntöjä, nykyaikaisia sääntöjä. Te mainitsitte niin ikään valvonnat, tarkastukset, ja välineet, joilla voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja siltä osin se, mitä me olemme tekemässä äh, riskinhallinnassa, on yksi äh, sellainen väline tässä työkalupakissa, jolla keskitytään äh, pahoihin poikiin ja sitten taas toisaalta helpotetaan leg- legitiimiä kauppaa. Tämä on yksi syy, minkä takia me äskettäin kehitte- kehitimme yhteiset riskikriteerit myös, äh, äh, myös rahoituksellisiin riskien osalta. Yksi, myös, myös yksi niistä syistä, miksi moni toimi on osa tällaista äh, legitiimiä opera- toimijoiden yhteistoiminta, joka hyödyntää niitä niiden toiminnassa, mutta joka myös vähentää hallinnollista taakkaa esimerkiksi riskinhallinnassa – me yhdistämme riskinhallinnan ja toisaalta sitten tietovaatimusten yhteydenmukaistamista ja unionin tasolla niin, että sielläkin kauppa, kaupan ei tarvitse sitten käyttää erilaisia tietovaatimuksia viennissä ja tuonnissa, niin kuin aikaisemmin asianlaita oli. Mutta siitä on päästy eroon unionin tullikoodin myötä ja sitä on pantu nyt täytäntöön ja sillä jalostetaan nykyistä käytäntöä. Ja mainitsisin myös, että vuodesta 2005 lähtien meillä on ollut tällainen yhteinen riskinhallintakehys, jossa tähdetään tiiviisiin yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken. Ja se myös tähtää siihen, että semminkin, että semminkin kun jäsenvaltiot tekevät sen ruohonjuuritason työn, eli se on kansallista, mutta mutta unionin tullikoodissa on velvollisuus jäsenvaltiolle vaihtaa riskiin liittyviä tietoja. Eli jos ne havaitsevat, että, että tietty riski on tulossa jostakin tietystä lähteestä, että ne sitten informoivat muita jäsenvaltioita, että, niin, että nekin voivat ryhtyä tuumasta toimeen. Ja tämä on osa tässä, tätä unionin tullikoodia, mutta myös riskinhallintakehystä. Ja me säännö, järjestämme säännöllisiä tapaamisia jäsenvaltioiden kesken sen varmistamiseksi, että, että tässä ollaan tiivissä yhteistyössä. Mutta silti haluaisin myös mainita, että, että vaikka onkin mahdollisuus tarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä, välillä niin komissio selvittää äh, nyt budjettipääsoston avulla, ja jos todetaan, että jäsenvaltiot eivät tee kunnolla sitä, mitä näissä rikkomustapauksissa, niin jos, jos jäsenvaltiot eivät toimita kunnollisia tarkastuksia, silloin voidaan ryhtyä rikkomusmenettelyihin. Niin sitten lyhyesti it joka mainittiinkin, että IT-rakenteen uudistaminen on todellakin yksi avain. Me tiedämme, että se on vaikeaa aivan erityisesti, koska me aloitamme olemassa olevasta järjestelmästä, siis koska unionin tullissäännöstö ei koske pelkästään uuden järjestelmän käyttöönottoa, joka on jo olemassa ja jota on jo pantu täytäntöön. Me puhumme myös jalo, nykyisen järjestelmän jalostamisesta tuonnissa ja viennissä ja transiittoliikenteessä. Ja tämä on se mutkikkaan juttu tässä koko paketissa, koska me voimme kuitenkin olemassa oleva järjestelmästä, joka, jonka jalostaminen on, on, on, on aika mutkikasti. Se on toiminut monta vuotta ja, ja, sitten, aivan, ja sitten aivan uuden järjestelmän käyttöönotto olisi tota, osa sitä, mihin vastataan uusiin haasteisiin. Esimerkiksi e-kaupassa – ja, ja me olemme lisänneet tähän uusi, uusia dataelementtejä, joihin meidän täytyy vastata, jotta emme ajaudu tässä unionin tullikoodissa, ei pystyttäisi vastaamaan näihin uusiin haasteisiin. Meillä on myös paljon tehtäviä siinä, että dataa saataisiin yhdenmukaiseksi VCOn datamallin kanssa – se olisi ehkä business as usual, mutta se on kuitenkin iso haaste, koska se merkitsee sitä, täytyy katsoa jokaisesta dataelementtiä ja niin poispäin. Ne haluan pitkästyttää teillä yksityiskohdilla, mutta te tietenkin tässähän on ehdotettu ehdot, takarajan siirtämistä vuoteen 2020 asti. Meillä on nyt, me olemme puhuneet jäsenvaltioiden kanssa – jo jonkin aikaa olemme päätyneet tällaisen suunnitelmaan, että vuoden 2025 loppuun mennessä, josta nyt paha, pahallaan keskustella lainsäätäjien kesken, täytyy sanoa, että mikä tästä, näistä järjestelmistä tekee hyvin kokonaisvaltaisia on se, että, että meillä on 20 eurooppalaista asiantuntijaa ja sitten tarvitaan tietenkin myös kansallinen komponentti, jota pitää kehittää – Siksi me, odot, me yrittä, pyrimme tota, linkittämään nämä järjestelmät kommunikoimaan keskenään, että täytyisi tehdä enemmän Euroopan tasolla, mutta silti on edelleen kansallinenkin taso, koska, koska vienti ja tuonti on siellä ruohonjuuritasolla näin ollen me tarvitsemme aina sitä kansallista komponenttiakin, ja se tekee siitä hyvin kokonaisvaltaisen ja monimutkaisenkin mutta vuoden 2025 loppuun mennessä me uskomme, että tämä mahdollistaisi kaikkien järjestelmien ylösajon ajoissa. Ja täytyy sanoa, että täällä kai mainittiinkin yhden edustajan toimesta, että Imkossa Roba Rosier esitti oman mietintönsä. On tärkeää, että me kehitämme hyviä järjestelmiä. Me me emme, emme halua kiirettiä, jolloin ajautuisimme järjestelmään, joka epäonnistuisi eikä todellakaan olisi haasteiden, äh, ajan haasteiden tasalla, ja silloin se pitäisi jälleen muuttaa, koska se olisi haitallista, jos järjestelmää ei voida käyttää ja jos esimerkiksi tota, äh, panoksia, panoksiin ei pystytä vastaamaan. Täällä mainittiin myös, että Brexit-prosessi, haluan vakuuttaa esittelijälle, ja valiokunnan jäsenille, että Brexit ei kielteisesti vaikuta, vaikuta tähän kehittämiseen eikä tulliliiton hallinnointiin komissio ja jäsenvaltiot edelleenkin soveltavat tämän tulliliiton sääntöjä ja muuta lainsäädäntöä, jotka ovat tunnettuja myös kansallisessa viennissä ja tuonnissa ja olemme tietenkin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja pyrimme tältä pohjalta eteenpäin. Kiitoksia, David Martin. I don't think I need to comment. Kiitos. Ei tarvitse ehkä kommentoida muuten kuin, että kiittäisin hyvin kattavista selkeistä vastauksista. Kiitos. Men men. Kiitoksia. Tarkistusten jättö on viides päivä kello 18, joka on siis perjantai. Sitten kohta 16 ja 17 kauppa Vietnamin sosiaalisen tasavallan kanssa edustaja, esittelijä ei voida paikalla annan eh, edustaja Kampolle, joka edustaa häntä. Thank you, Mr. Chairman. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja, niin puhun hänen puolestaan. Kuten tiedätte, hän on ollut vahvasti mukana tämän sopimuksen edistämiseksi jo vuosien ajan. Olen itsekin käynyt Vietnamissa ja olen ollut useissa ystävyyskokouksissa mukana. Häneen oli tarkoitus todeta, muistaa, että tämähän tietenkin aloitettiin jo kesäkuussa 2012 ja joulukuussa 2015 alun perin sovittiin asiasta, mutta se lykkääntyi kuten Singaporekin mm, johtuen tästä tuomiosta ja näin ollen se jaettiin kahtia samalla tavalla kauppaan ja investointeihin kuin tuo edellinenkin asia. Hän toteaa, että meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada päätökseen ratifiointimenettely ja saada sopimus hyväksyttyä tällä parlamentin kaudella. Euroopan komissio on nyt kaksinkertaistanut ponnistuksensa tällä Itävallan kaudella ja, ja Romanian puheenjohtajavaltio on myös siihen sitoutunut ja meidän on tehtävä parhaamme, jotta saamme tämän hyväksyttyä hyväksyntämenettelyssä. Hänellä on kolme perussyytäsi, jotka tässä esittelen, miksi tämä on tärkeää tällä kaudella saada valmiiksi. Ensinnäkin siitä tulee menetettävää taloushyötyä EUlle ja e Vietnamille, EUn yrityksille, Tämä, on, tämä perustuu alhaisiin työkustannuksiin ja pääsyihin kakkosasian markkinoille. Se myös lisää EUn vientimahdollisuuksia vapaakauppasopimuksen myötä. Voitaisiin hyödyntää Vietnamin taloutta jopa 50 prosentilla BKTstä. Komissio on valmistelemassa taloudellista arviointia sopimuksen tuloksista ja se pitäisi olla seuraavassa kokouksessa – valmiina. Toinen asia koskee sitä, että tämä on uusi malli, kunnianhimoinen malli EUn kauppapolitiikkaa varten nousevia talouksia ajatellen. Sinne poistetaan lähes kaikki tullit, yli 99 prosenttia niistä, ja vapautet, Vietnam vapauttaa 55 prosenttia omasta, omista tullesta ja loput sitten asteittain poistetaan kymmenen vuoden aikana. Tämä edellyttää pehmeä lainsäädäntöä, jonka voidaan katalysoida uudistuksia. Mikäli vapaakauppasopimus ratifioidaan, EUlla on enemmän mahdollisuuksia painostaa Vietnamia ihmisoikeuskysymyksissä. Joten Tämä on toki arvokkaasta. on yleissopimuksista kolme on täällä mainittu, jotka myös hyötyisivät myös kansalais- ja yhteiskunnan järjestöt ovat mukana. Viimeiseksi edustaja Sahradilla aikoo matkustaa Vietnamiin ensi vuoden tammikuun loppupuoliskolle. Nyt lyhyesti, jos teille sopii, puhun tästä in- sijoittajasuoja sopimuksesta, joka on erillinen. Tämä on hyödyllinen ja tarpeellinen ja välttämättönkin. EU viidenneksi tärkein suorin sijoituksiin ja Vietnamiin. Ja aivan kuten muissakin asioissa vapakauppasopimuksessa on, on tultu siihen tulokseen, että järjestelmä on ratkaisu Tämä on nyt toinen sijoittajan suojasopimus EUn ja kolmannen maan välillä, mikä on tärkeä saavutus. Sitten huonoja puolia tästä jaosta. Mehän tiedämme, että sijoittajan suoja on ratifioitava paitsi parlamentissa, Euroopan parlamentissa myös kaikissa kansallisissa ja jossakin tapauksessa myös alueellisissa jäsenvaltioiden parlamenteissa. Ja tämä prosessi kestää aikaa pari-kolme vuotta, jotta parlamenteissa ehdetään ehditään analysoimaan ja harkitsemaan asiaa. Tässä Sahradilin kommentit. Hän toivoi, että asia saadaan pakettiin tällä kaudella. Kiitoksia. Kiitoksia sitten varjoesittelijät kahdeksi minuutiksi. Herra Martin aloittaa. Yeah, sorry. <laughs> It's me again. Niin, minä jälleen. Alessia Moskan nimissä. Luen nyt hänen viestinsä. En oikein pysty poistamaan täältä niitä kohtia, jotka ovat päällekkäisiä äsken kuulun puheenvuoron kanssa. Sopimus, joka on neuvoteltu Vietnamin ja EUn välillä, sisältää myönteisiä seikkoja, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn ja maantieteellisiin merkintöihin ja teollisiin tekijänoikeuksiin ja julkiseen kauppaan, ja näin voidaan edistää taloussuhdetta EUn ja Vietnamin välillä. Ressien mukaan tämä on erityisen tärkeää muutamasta muusta syystä. Ensinnäkin se on kattavin kahdenvälinen vapaakauppasopimus, jonka EU solmii kehitysmaan kanssa. Osoittaa jälleen kerran, että EUn taloudellisia etuja ei keskitetä ainoastaan ensimmäisen maailman maihin. Toiseksi, tämä on toinen asianmaan kanssa solmittava sopimus, ja se on virstanpylväs ajatellen alueiden maita, vaan ajatellen alueiden välisiä sopimuksia, kuten on EUn suunnitelma. Ja lopuksi olemme vakuuttuneita siitä, että Vietnam on hyvin kiinnostava maa maantieteellisen geopoliittisen aseman takia. Ja sillä voidaan ehkä tukea taloussuhteita, mutta myös yhteistä käsitystä arvoista ja kaupasta. sopimuksen sisällöstä voimme kiittää neuvottelutiimiä, mutta emme ole täysin tyytyväisiä kauppa- ja kestävä kehityslukuun ja siihen, miten Vietnamin hallitus on valmis noudattamaan joitain määräyksiä siinä yhteydessä. Ymmärtäen, että tämä ei suoraan liity itse sopimukseen, kuitenkin tämä on mahdollisuus selvittää esimerkiksi sitä, miksi poliittisia vankeja on niin paljon – Kumppaneihin on luotettava, kun puhutaan arkaluontoisista kysymyksistä. Riittävästi ei kuitenkaan Vietnamissa ole sanottu tämän asian selvittämisestä. Hän haluaisi myös lisätä joitain yksityiskohtia. Hän on sitä mieltä, että pitäisi saada selkeä sitoumus siihen, miten nopeasti ratifioidaan kolme edelleen ratifioimatta olevaa ilosopimusta. Toiseksi halutaan nopeaa edistystä – työoikeuden osalta, jotta huolehditaan säännöistä, jotka liittyvät vapaisiin ammattijärjestöihin ilon sääntöjen mukaan ja yleismaallisen maailmallisen ihmisoikeusjulistuksen kanssa. Lisäksi halutaan kyberturvallisuuslainsäädännössä edistystä. Lopulta hän haluaisi olla rakentavassa yhteishengessä muiden varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa, että tämä saadaan ratifioitua. Poikkeuksellisesta anna vielä ENFn Aristelin puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente. Eh, gli accordi commerciali sono molto importanti. Kiitos puheenjohtaja. Tämä sopimus Euroopan kannalta hyvin tärkeä, että koska sillä eh, sen avulla voidaan laajentaa kauppaamme ja tämä on myös Vietnamin kaupan tavoitteemme. Toisaalta sanoisin, että täytyy myös tarkkailla sitä kysymystä, joka liittyy riisin vientiin. Mehän olemme jo havainneet, että siellä on suojalauseke Myanmarin ja Kambodjan osalta. Ja vielä yksi tärkeä juttu on ihmisoikeudet. Mehän olemme jo kuulleet, että ihmisoikeudet, myös naisten oikeudet ja lapsityö on tärkeää ja on tärkeää myös muistaa ympäristönormit, ympäristöstandardit, kun pestis, kuten pestisiidien käyttö maataloudesta ja muovi. Muovistahan meillä oli juuri äskettäin äänestys päätöslauselmasta, jolla, jonka, jolla pyrittiin poistamaan kertakäyttömuovi Euroopasta, mutta mutta lähes 95 prosenttia muovista, joka päättyy meriin ja valtameriin, tulee kuitenkin monesta joesta ja näistä kahdeksasta joista Aasiassa on Mekong kulkee Vietnamin halki. Ja tässä meidän täytyy olla todellakin tarkkana näihin suhteessa näin ympäristön näkökohtiin, jotta voitaisiin välttää se, että me olisimme ajamassa politiikkaa, joka ei ole yhdenmukainen meidän ympäristöstandardien kanssa. Ja jos me annamme vihreän valon tälle sopimukselle, täytyy myös pitää huolta siitä, varmistaa, että näistä äh, standardeista pidetään kiinni myös toissa maissa. Ympäristöllä täytyy äh, näitä ympäristöstandardeja täytyy voida myös valvoa tässä maassa, kuten esimerkiksi muovin osalta, joka päätyy mereen tai valtameriin. Ja nämä ovat tärkeitä asioita, jotka haluaisin sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Gue äh, Minör. Ja, voorzitter, Kiitos paljon puheenjohtaja. Vietnamin kauppasopimusneuvotteluilla tai neuvotteluihin liittyy ongelma, nimittäin Vietnamin ihmisoikeustilanne. Kyse on taloudellisista kehityksestä. Se ei voi saada enää GSP Plus tukea. Valitettavasti vapaa kiinnitetään vähemmän huomiota ihmisoikeuksiin kuin GSP Plusassa. Ihmisoikeustilanne Vietnamissa on hyvin huolestuttava ja EUn pitäisi taistella ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Ilmaisuvapaus, järjestäytymisvapaus, kokoontumisvapaus, ne ovat tärkeitä asioita EUssa. Tämä on ikävä tilanne ja sillä on vaikutusta esimerkiksi tähän neuvontaan ryhmään, jos osallistujat eivät voi vapaasti siellä puhua. Lisäksi tämä liittyy talouskehitykseen Vietnamissa. Mitä joudumme pelkäämään, että tästä tulee uusi Bangladesh, joka keskittyy vain yhteen alaan tekstiiliteollisuuteen. Tämä olisi ikävää, kun tässä maassa voitaisiin nyt kehitellä monimuotoisempaa taloutta. Kiitos. Kyllä. Heidi Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä vapaakauppasopimus ja minä jo keskustelin esittelijän kanssa tästä aikataulusta, koska näyttää siltä, että olisi hyödyllistä, että jokin muukin valiokunta voisi antaa lausunnon tähän, mutta aikataulu näyttää sulkevan pois tällaisen mahdollisuuden, jota minä pahoittelen aivan erityisesti, koska me emme edes tiedä, milloin neuvosto aikoo äänestää tästä. Näin ollen aikataulu voi olla kovin tiukka, joka ei ole välttämättä hyvä tai hyödyllinen asia. Haluaisin puhua yhdestä hyvin mielenkiintoisesta näkökohdasta, joka liittyy tähän sopimukseen, kuten äh, äh, kun meillä oli, puhuttiin tästä äh, esimerkiksi puuasioita koskevan vapaaehtoissopimuksen osalta, joka on tehty Vietnamin kanssa. Ja nyt vapaakauppasopimuksen luku tästä, tästä, tästä kestävän, kehityksen, kestävän kehityksen luku tästä vapaakauppasopimuksesta, siinähän on siinä on vastavuoroisuus molempien välillä. Tässä vapakauppasopimuksessa sanotaan, että osapuolet rohkaisivat edistämään kestävällä tavalla kehitettyyn puutuotteiden kauppaa ja myös puun korjuuta. Tämä saattaa myös sisältää johtopäätöksen, että, että, että puhutaan vapaaehtoisesta toiminnasta. Me puhumme tällaisesta sopimuksesta. On todellakin kiinnostavaa nähdä, että että tällä vapaaehtoisella kumppanuussopimuksella me todennäköisesti pääsemme tilanteeseen vuosien mittaan, jolloin Vietnam voi aloittaa puutuotteiden viennin EU-hun sillä takeella, että ne on laillisesti saatu äh, korjattua. Ja minä aion tutustua tähän ja aion myös käydä työllä, tuolla alueella helmikuussa. Sitten ihan muutama sekunti äh, investointisuojasopimuksesta, että ryhmäni uskoo, että että, että pitäisi tehdä tietä tähän tuomio, sijoittajien valtion väliselle riitojenratkaisujärjestelmän tuomiolle, tai Belgiakin niin sitten samalla tavalla kuin SETassa on, on tehty. Rakelli. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Yleisesti olen, ottaen olen, saan rohkaisua tästä, mitä kuulen. Kuten Singaporen sopimuksenkin kanssa tässäkin meillä on hieno tulevaisuus Aasian maiden kanssa yleisesti ottaen ja Vietnamin kanssa myös. On muutama, sit, muutama vuosi sitten olin mukana valtuuskuntaretkellä siellä. Täällä on paljon asioita, jotka on mainittu. Ne ovat huolia aivan oikein. Olemme ne ottaneet esille ja uskon, että ajan myötä pystymme saamaan edistystä aikaan. Samanaikaisesti meidän on oltava kärsivällisiä, koska eivät nämä asiat yhdessä yössä muutu. Kulttuurit ja perinteet muuttuvat hitaasti. Talouden parantuminen, kohentuminen toivottavasti hyödyttää kaikkia tai ainakin useampia ihmisiä. Ja tämä voisi puolestaan johtaa siihen, että on enemmän kysyntää. normaaleille kansainvälisille ihmisoikeuksille, jos näitä näin voitaisiin kutsua. Ja jos meillä on sopimus Vietnamin kanssa, jossa on mukana Tarkastelulauseke saattaisi rohkaista Vietnamia etenemään näissä asioissa, erityisesti koskien näitä hyvin tärkeitä asioita. En usko, että meidän pitäisi sanoa, että me voi mitään ratifioida ennen kuin kaikki on kunnossa. Nämä ovat nousevia talouksia. Ne ovat etenemässä oikeaan suuntaan, mutta menet, prosessi on vaikea ja hidas. Meidän on kuitenkin varmistettava se, että otamme huomioon, erityisesti nyt kun otamme huomioon, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja muualle, jossa siirrytään protektionismin puoleen, meidän on johdettava avoimuuden rintamalla ja ojennettava kätemme niille maille, jotka pyrkivät parantamaan taloudellista tilannetta, niin se, siitä on hyötyä meillekin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ja kann ich vielleicht gleich am letzten... Ehkä ei ole kysymys pelkästään ratifioinnista. Tämä ajankohta ei välttämättä mielekäs, koska uskon, että, että edistysaskeleet sekä työntekijän oikeuksissa ja ihmisoikeuksissa, kuten myös kestävän kehityksen sitovuudessa, tuntuu riittämättömältä, eikä tämä ole välttä, ei tässä, ole nyt, ei tässä nyt ole niin valtavasti aikaa mennyt, ja tämä se, missä eniten on tehty, eh, että ensi työnormit, eh, joita, jotka pitäisi allekirjoittaa. Minä en näe, että tämä edistysaskel olisi ollut niin pitkällä, että meidän pitäisi eh, heti noin suostua siihen. Ja kokemus on valitettavasti osoittanut, että tällaisessa sopimuksessa, että hetkeen mennessä me voimme sanoa, että me haluaisimme, me emme haluaisi lisää etuisuuksia niille maille, jotka eivät käytä tällaisia standardeja. Nyt tässä on kysymyksessä myös EUn uskottavuus hyvin vahvasti. Emme voi jatkuvasti sanoa, että me toimimme arvojen pohjalta ja sitten loppupeleissä sitten tehdään kaupasta tuleekin pääkauppa, että nyt voidaan tehdä bisnestä. Tämä ei ole se, mikä perustuu arvoihin. Ja niin kuin sanottu, että ei ole kysymys talous, ei ole sitä, että leikat, katkaistaisiin taloussuhteet viettämiin, vaan koska, mutta kyllä voidaan odottaa, että tietyistä standardeista pidetään kiinni. Ja tämä ei näytä nyt olevan asianlaita. Milloin se sitten tulee olemaan, se on sitten se edellyttää merkittäviä edistysaskeleita ennen kuin ratifiointi on mahdollista täällä. Karolin. Kiitos puheenjohtaja. Niin minustakin tuntuu, että Vietnamin tilanne ei ole mitenkään täydellinen, mutta paraneminen paremman päin. Itse näkisin, että jos katsotaan ihmisoikeuksia tai ilmaisun vapauden paranemista tai naisten oikeuksia, minusta tuntuu, että tilanne oikeastaan vain pahenee. Minusta tuntuu, että kauppa ei ratkaise kaikkea, mutta tarvitaan jonkinlainen perustilanne. Nyt on jo neuvoteltu niin kauan ja ilon sopimuksia ei ole vieläkään ratifioitu. En tiedä, miten kunnianhimoinen Vietnam on tässä, mutta eiköhän tässä ole ollut jo riittävästi aikaa lähteä vakavasti otettaviin edistysaskeleisiin. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään välineitä, joilla suojellaan työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöstandardia. Tämä asia ei tunnu nyt etenevän. Minusta tuntuu, että meidän pitää vaatia enemmän ja sitten kun sopimus on solmittu, on vaikea enää painostaa. Vietnamin pitäisi kyllä kunnianhimoisemmin toimia ja osoittaa se suhtautuu vakavasti siihen, että parannetaan oloja kaikilla näillä aloilla, ihmisoikeudet, ilon, työoikeudet ja niin edelleen. Vuoropuhelun tulisi jatkoa mielestäni, mutta joka tapauksessa pitäisi vielä odotella tämän sopimuksen ratifiointia, koska tilanne ei ole vielä riittävän hyvä. Ja sitten kun sopimus on solmittu tai ratifioitu, niin meillä on vähän vaikutusmahdollisuuksia, sen jo tiedämme. Meidän pitäisi katsoa tilannetta vähän tarkempaan ja vaatia lisäedistystä. Kiitos. Thanks very much. Um, Kiitoksia. Uh, Haluaisin jatkaa näistä edellisistä puheenvuoroista ja toistaa se, minkä David sanoi jo aikaisemmin siitä, että on tärkeää, että meille on – selvät benchmarkit esimerkiksi ihmisoikeuksissa ennen kuin FTA äh, vapaakauppasopimusta lähdetään ratifioita. minä en vakuuttunut tässä kuulemistilaisuudessa, joka meillä oli taannoin valiokunnassa, jossa me kuulimme Vietnamin, vietnamilaista ministeriä, joka sanoi selkeästä, että hänessä ei ollut mitään yhteyttä ihmisoikeuksien ja vapaakauppasopimuksen välillä. Ja kuitenkin kauppapolitiikan täytyy perustua arvoihin ja se täytyy näkyä myös vapaakauppasopimuksessa ja se sen ihmisoikeuslausekkeissa. Minusta tämä yhdessä tämän, niiden lisääntyvien raporttejen kanssa, joita olemme kuulleet hyvin uskottavista, uskottavista ihmisoikeusjärjestölähteistä ja kansainvälisellä tasolla, että, jatku, että jatkuvasti on, on tiivistetty painostusta esimerkiksi ihmisoikeuksia, ihmisoikeustilanteessa ja työntekijöiden oikeuksien kohdalla viettämistä. Meidän täytyy Tietenkin voida, voi ehkä näyttää hyvää tahtoa kauppakumppaniimme, mutta tiedämme, että, että vap- ilmaisuvapautta ja yhdistymisvapautta ja uskonnonvapautta on haitata. Meillä on tällaisia esimerkkejä Vietnamissa, niin kuin Amnesty ja muut ovat raportoineet. Ja kaikki tämä sitten johtaa johti sitten siihen, että Euroopan parlamentissa viime kuussa oli tällainen kiireellinen keskustelu ja myös kiireellinen päätöslausuma, joka sai laajaa tukea täysistunnossa tilanteesta Vietnamissa ihmisoikeusaktivistien kohdalla. Siis tässä kontekstissa ne kollegat, kollegat ovat sanoneet, että tämä tekee tästä jutusta sellaisena, että, että, että selkeän ihmisoikeusvelvoitteen ja että, että saadaan tämä näkymään myös investointisuojassa. Kysymykseni komissiolla on oikeastaan se, että Euroopan parlamentti on antanut, antoi marraskuussa selkeän signaalin, että me haluamme nähdä liikettä ja toimintaa ennen kuin ratifiointi on, on, tulee parlamenttiin äh, haluaisin selkeästi kuulla nyt komissiota, että mitä komissio tekee näiden huolenaiheiden äh, käsittelemiseksi, joita parlamentti on selkeästi esittänyt päätöslauselman, päätöslauselman marraskuussa, ja miten, miten voidaan varmistaa se, että, esimerkiksi ilon yleissopimuksen ja ihmisoikeusyleissopimuksen ja ilmastoasiat viettämissä tulevat esille ennen kuin voidaan tässä päästä äänestämään. Kiitoksia. Jäsenet, haluatteko te vielä kommentoida lyhyesti? Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Aivan ensiksi lyhyesti, mitä tulee ihmisoikeustilanteeseen ja perusoikeustilanteeseen. Haluaisin korostaa, että YKssa Vietnam ei koskaan ole ollut tässä luettelossa joka on YK on ihmisoikeusluettelo, koski niitä maita, joissa tapahtuu vakavia järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia. YK ei koskaan ole hyväksynyt päätöslauselmia, jotka olisivat tuominneet Vietnamin ihmisoikeus- ja perusoikeusrikkomuksista. On selvää, että tunnustan, että ihmisoikeustilanne omassa maassani ei ole täydellinen, mutta niin kuin niin, ei näin ole muissakaan maissa, myöskään Euroopan unionin maissa, joissa ihmisoikeus tilannetta ei voida pitää täydellisenä. Toisekseen työ säännöstä haluaisin todeta, että Vietnamin työ lainsäädännöstä ollaan keskustelemassa Vietnamin parlamentissa. Ja kun tätä tekstiä on muotoiltu, se on tähän mennessä tehty tiivisyhteistyössä ilon kanssa. Mitä sitten tulee näihin tärkeisiin ilon yönsopimuksiin? Vietnam on jo kahdeksasta merkittävimmän yleissopimuksen jäsen. Kyseessä on siis ILOn yleissopimukset. Nämä kolme jäljellä olevaa sopimusta, niiden osalta hallituksellani on jo etenemissuunnitelma, jonka kautta näihin kolmeen yleissopimukseen liityttäisiin. Englanniksi jatkan. Työehtosopimuslainsäädäntö on tulossa joko touko- tai lokakuussa ensi vuonna parlamenttiin pakkotyölainsäädäntö esitellään kans- parlamentille lokakuussa 2019. Ja sitten yhdistymisen oikeutta koskeva lainsäädäntöä jätetään parlamentin käsiteltäväksi lokakuussa 2020. Mitä sitten tulee tähän mekanismin Euroopan unionin kanssa ihmisoikeuksien osalta, tähän tiedätte, että Vietnam on jo allekirjoittanut asia koskevan sopimuksen EUn kanssa – tässä, tähän sopimukseen liittyy ihmisoikeusmekanismi, jonka mukaan tavataan kaksi kertaa vuodessa joko Brysselissä tai Vietnamissa vuoropuhelu Euroopan unionin ja Vietnamin kanssa varmasti tulee jatkamaan. Vietnamin valtuuskunta on käytettävissä tässä keskustelussa kaikkien eurooppalaisten maiden kanssa, joita kiinnostaa tilanne Vietnamissa. Haluaisin myös korostaa sitä, että on olemassa täytäntöpanon mekanismi, joka liittyy tähän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, jossa on jo jonka mukaan on jo perustettu täytäntöpanoa käsittelevä komitea, jossa on, mukana, jossa on myös neljä alakomiteaa, joista yksi on varattu erityisesti oikeusvaltio, hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia varten. Tämä alakomitea tulee valmistelemaan yhteistyön hankkeita teknisellä tasolla Euroopan unionin ja Vietnamin välillä. Vietnamille nämä asiat ovat siis hyvin tärkeitä. Vietnam pitää hyvin merkittävänä vuoropuhelua ja teknisen tason yhteistyötä Euroopan unionin ja Vietnamin välillä ihmisoikeus- ja perusoikeuskysymyksissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Äh, komissiosta. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tämä aihe on esityslistalla tänään. Ja kiitos kaikille puheenvuoroista. Kiitos esittelijälle suositusluonnoksesta ja mietinnöstä. Paljon on sanottu, joten ehkä tämä kuulostaa vähän toistelulta, mutta meidän kantamme neuvotteluissa neuvotteluihin lähdettiin vuonna 2012 tavoitteena Kaakkois-Aasian maiden asenin kanssa. Ja sen jälkeen, kun lähdettiin Malesian ja Singaporen kanssa neuvottelemaan. Euroopan unioni on ollut yksi Vietnamin läheisimmistä kumppanimaista, kun ajatellaan maan yhteiskunnallista ja taloudesta kehitystä. Me olemme edenneet jo pitkälle laajan kumppanuuden kanssa vuoden 90 jälkeen, kun luotiin suhteet Vietnamin. Pari vuotta sitten kumppanuus- ja yhteistyösopimus Vietnamin kanssa astui voimaan. Näin luotiin puitteet pitkäaikaiselle kumppanuudelle EUn ja Vietnamin välillä. Kapeinvestointisopimus auttaa tämän kumppanuuden syventämisessä ja laaventamisessa ja luo pohjan kapeinvestointisuhteiden laajentamiselle. Pari laajempaa kommenttia ennen kuin lyhyesti puhun vapakauppasopimuksesta. Näin varmasti voisimme olla paremmin läsnä asian alueella Korean sopimus on ainoa tähän mennessä Japanin ja Singaporen sopimuksen kanssa. Saataisiin tärkeitä rakennuspalikoita, kun ajatellaan lopullista tavoitetta EUn ja ASEANin välistä sopimusta, alueiden välistä sopimusta. Ja näin saadaan myös hyvä viitekohta niille sopimuksille, joista neuvotellaan muiden suurten asiantalouksien kanssa. Ja neljänneksi vielä vapaakauppasopimus antaisi viejille ja investoijille ainakin samat mahdollisuudet kuin kolmansien maiden viejille, joilla on jo sopimus Vietnamin kanssa. ASEAN totta kai, Australia, Uusi-Seelanti, Kiina, Intia, Japani, Korea. Ja CPTTP vuoden loppuun mennessä. Näin voidaan mennä siis pidemmälle kuin mitä kilpailijat saavat tällä hetkellä. Kuten aikaisemmin sanoin, vapaakauppasopimus on lain ja kattavin, jonka EU on neuvottellut kehitysmaan kanssa. Tämä liittyy EUn sitoumuksiin asiantalouksien suuntaan. Haluaisin painottaa sitä, että tämä liittyy markkinoille pääsyyn, sääntöihin, mutta myös arvoihin – Vapakauppasopimuksessa on samantyyppisiä kauppa- ja kestävää kehitysmääräyksiä kuin sopimuksessa kehittyneiden maiden, kuten Singaporen ja Japanin kanssa. Yksityiskohtaisemmin molemmat osapuolet poistavat kahdenvälisestä kaupasta lähes kaikki tullit. Vietnam poistaa monet vientitulleistaan. Tällä hetkellä sopimuksessa on suunniteltu myös maantieteellisten merkintöjemme suojelua – sopimuksen jälkeen. Ja Vietnam myös avaa julkisten hankintojen markkinat EUn yrityksille. Näille markkinoille ei ole aikaisemmin ollut pääsyä. Lisäksi huolehditaan EUn yritysten pääsystä suuren osan palvelun aloja. Tämä on tärkeä asia. Komission puolelta olemme pyrkineet esittelemään sopimukset neuvostolle ja parlamentille mahdollisimman pian. Kuten tiedätte, neuvottelut saatiin ensin päätökseen ja sitten ne jaettiin kahteen sopimukseen. Tässä meni vähän aikaa ja nyt nämä tekstit ovat pöydällä. 17. päivä lokakuuta komissio hyväksyi ehdotuksensa ja 12. päivä marraskuuta kaikki muutkin kieliversiot lähetettiin neuvostoon, englannin lisäksi siis. Sopimus noudattelee samaa rakennelmaa kuin Singaporen sopimus ja samantyyppisesti kuin Singaporen kanssa. Nämä ovat itsenäisiä sopimuksia, mutta ne on esitetty neuvostolle yhdessä ratifiointia ja parlamentin hyväksyntää varten. Neuvostossa on keskusteltu näistä sopimuksista useat kerrat samalla kun neuvoston juristit ovat käsitelleet sopimuksia yhdessä jäsenvaltioiden juristien kanssa, joten melko pian saadaan kaikki kieliversiot tarkastettua ja välitettyä neuvostolle allekirjoitusta varten. Paljon puhuttiin ihmisoikeuksista ja työoikeuksista. Muutama pohdinta. Kun puhutaan kehitysmaiden kanssa, kuten Vietnamin kanssa, joutuu kohtamaan aina vaihtoehtoinen joko sanktiot, eristämisen tai yhteistyön. Vuodesta 1990 olemme käyneet jatkuvasti vuoropuhelua Vietnamin kanssa. Me haluamme vankkaa, hyvinvoivaa Vietnamia, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, mutta on otettava huomioon myös Vietnamin tausta kuten kaikkien siellä maiden siellä alueella. Edistystä on tapahtunut sosiotaloudellisesti erityisesti. Jotkut kysymykset, kuten demokratia ja ihmisoikeudet, ovat hankalia tehtäviä hoitaa ainoastaan tietyn alan politiikan kautta. Me olemme siis kokonaisvaltaista lähestymistapaa näihin kysymyksiin ja meillä on monenlaisia välineitä käytössä tässä lähestymistavassamme. Olemme selkeästi sitoutuneet siihen, että ihmisoikeus tilanteen paraneminen on ehto yhteistyöllemme Vietnamin kanssa. Se on yksi kulma kivistä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa jo. Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltion periaatteet ovat näin keskiössä kaikissa kahdenvälisissä suhteissa. Kuten sanottiin, meillä on myös ihmisoikeusvuoropuhelu. Viime vuosikymmeninä olemme tukeneet Vietnamia kehityksessä monien suoran tuen ohjelmien kautta. Demokratiaa, kansalaisjärjestöjä on tuettu ja on pyritty huolehtimaan siitä, että kaikilla on pääsy oikeuteen. Kestävän kehityksen luku on kattava. Se antaa lisää mekanismi, se ei ole ainoa mekanismi, vaan lisää mekanismia mahdollisuus olla Vietnamin kanssa lisäyhteistyössä. Se on tärkeä lisäväline siis, jotta voidaan saada aikaan edistystä ihmisoikeuksien ja työoikeuksien saralla Vietnamissa. Lopulta työoikeuksista. Kuten sanoin, meillä on tälle alalle tiukka luku. Keskitymme kestävään kehitykseen ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kauppa, investoinnit ja talouskasvu ei saa syntyä niin, että samalla haitataan ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Keskitymme työoloihin ja näiden ilosopimusten ratifioitiin ja täytäntöönpanoon. olemme totta kai kannustaneet Vietnamia huolehtimaan prosessista, jonka kautta voidaan ratifioida keskeiset ilon sopimukset. Olemme kuulleet sulähettelään sanat tänä päivänä. Suunnitelma on olemassa. Komission jäsen Malmström on ottanut tämän ministerin kanssa myös esiin näiden vielä ratifioimattomien sopimusten tilannetta. Työoikeuden uudistus on keskeinen aihe Vietnamissa tällä hetkellä. Seuraamme sitä tarkkaan. Toivomme, että Vietnam tulevaisuudessakin noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kampo, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä otan nämä äh, kirjan nämä ylös ja äh, toimitan ne esittelijälle. Lopuksi vain sanoisin, että tällainen, tällainen, tällainen tällaiset viipeet kauppasopimuksessa, niin viettämiä pitäisi kohdella reilusti ja että huolimatta näistä vastaväitteistä toivon, että pääsemme eteenpäin. Kiitoksia. Kaikki on nyt pöydällä, kortit ovat pöydälle ja on selkeästi parlamentti on selvästi esittänyt kysymyksen Vietnamin tasavallalle ja, ja toivon, että me saamme selkeitä sitoumuksia ennen kuin siirrymme itse äänestysprosessiin tässä asiassa. Tämä sitten merkitsee sitä, että päädyn ainiin. Tarkistusten jättöaika tähän on 15. tammikuuta kello 6. Teillä on riittävästi aikaa joulutauolla pohtia asiaa 15. tammikuuta kello 6. Seuraava asia on Vietnamin investointisuojasopimus. Minä, minusta me käsittelemme tätä asiaa eräissä jo sivusimme jo tätä aikaisemmassa tässä mennessä keskustelussa Vietnamissa ylipäätänsä ja myös Singaporin keskustelussa, ellei ole mitään valtavaa tarvetta keskustella tästä, niin haluaisin päättää tämänkin keskustelun tähän Meillä on sama tarkistusten jättöaika tiistaille 15. tammikuuta kello 6 iltapäivällä. No niin. Ja tämä sitten merkitsee sitä, että olemme seuraavassa kohdassa muut mahdolliset asiat. Kaikkihan ovat tietoisia joulun tulosta ja joulujuhlista, jotka ovat, joka on edustajien baarissa. Ja seuraava ylimääräinen kokous on 10. joulukuuta Strasbourgissa, koska meillä on muutamia tärkeitä äänestyksiä. Ja siinäpä se. Kiitos kaikille. Täydellistä.